Colleagues, I'm going to make a start. Kollega, aloitan kuitenkin, koska meillä on aika tiivis esityslista. No kiitos vielä niille, jotka ajoissa tulivat. Yritän aloitella myös tässä ajo, ajoissa. Eli hyväksytäänpä ensin esityslista. colleagues, uh, the adoption of the agenda. Uh, Sopiiko esityslista? Meillä on Itävallan liitto, sisäministeri Johanna Mikko Leitner tarjoutunut tulemaan tänne. Ja hän on nyt sitten täällä torstaina neljäs päivä kolmelta. Ja sitten huomatkaa myös, että me olemme lykänneet päätöslauselman esitystä Välimeren tilanteesta 11. päivää joulukuuta Ja sitten 18. päivä, kohta 18 käsitellään 10.30, 11.30, kohta 17, sen jälkeen 11.30-12.30. Jos ei kukaan vastusta näitä muutoksia, voimme hyväksyä muutetun asian esityslistan. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoroko? Would you like to go ahead, please? No, olkaa hyvä sitten. Ja, Herr Vorsitzender, ich danke Ihnen. Es geht mir da... Niin, kiitos puheenjohtaja. Kyse on siitä, että 4. syyskuuta annettiin, tai annoin ähm, mietintöehdotuksen ihmisoikeuksien suojelusta Kreikassa. Ja nyt sitten koordinaattorit ovat päättäneet, että tätä ei oteta esityslistalle. Onko normaalia tehdä näin, sillä työjärjestyksen artiklan 133 mukaisesti tämän ehdotuksen tein. Ja ihmisoikeusalivaliokunnan pitäisi ainakin puhua tästä, että Kreikassa on kansanedustajia pidätetty ei tällaista ehdotusta voi vain noin jättää vain syrjään. Haluaisin, että kerrotte tästä. Okay, thank you for that, Mr. Point. Kiitoksia tästä työjärjestyspuheenvuorosta, herra Voigt. Kyllä sitä puhuttiin koordinaattoreiden kokouksessa, mutta ryhmät eivät siihen reagoineet. Voimme ottaa sen uudelleen keskusteluihin ja kyllä se oli koordinaattoreiden esityslistalla. Ryhmät eivät vain reagoineet. Sorry, another point. Um... Työjärjestyspuheenvuoroko vielä? En näe nimeänne. Yeah, please go ahead. Harald Filimski aus Österreich. Niin, Harald Lemske Itävallasta. En voi hyväksyä tätä näin. Tässä on kysymys siitä, miten Euroopan parlamentti käsittelee työjärjestystä, miten demokratia toimii. Ja kysymys on siitä, miten parlamentaarisia materiaaleja otetaan käsittelyyn tai ei. Ja koordinaattoreiden pitäisi valmistella valiokunnan kokouksia eikä päättää siitä, mitkä pyynnöt otetaan käsittelyyn tai mitkä ei meidän pitää noudattaa tämän parlamentin työjärjestystä ja pyyntö, jota, joka, jonka ovat allekirjoittaneet minä ja useat muutkin, se koskee jihadisteja. Jos tällaiset pyynnöt jätetään syrjään, niin en voi tätä kyllä hyväksyä. En voi hyväksyä tällaista käytöstä ja tulevaisuudessa pitää taata se, että oikein tehdyt parlamentaariset ehdotukset otetaan käsittelyyn demokraattisessa prosessissa. No teidän täytyy nyt vain hyväksyä tämä. Se oli koordinaattoriten esityslistalla, kun ryhmät eivät reagoineet. Se tulee kyllä uudelleen esityslistalle koordinaattoreita varten ja palaan asiassa. Siinäpä se. Right. Um, colleagues on the linguistic... Ja sitten kielijärjestelyistä tulkkausta tanskaksi, latviaksi ja kroatiaksi ei valitettavasti ole tarjolla täällä. Toiseksi koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen 205 säännön nojalla Jan Albrecht on vihreistä nimitetty esittelijäksi valiokuntaloitisessa mietinnössä Intavaliokunnassa suositukset Euroopan unionin komissiolle TTIP-neuvotteluissa. Jerun Lenaras, kansanpuolesta nimitetty lausunnon valmistelijaksi ITRE-mietinnössä yhteen toimivuusohjelmien laatiminen Euroopan julkishallinnossa yrityksissä ja kansalaisia varten. ISA Kakkonen Yhteen toimisuus keinona uudistaa julkissektoria. Ja sitten kohta kolme esityslistalla petosten torjunta ja unionin taloudellisten etujen puolustaminen rikosoikeudellisen keinoin. 26. marraskuuta oli kolmikantaneuvottelut. Siellä oli Juan Fernando mukana sitten Sinä voit ehkä vähän päivittää tietoja. Juan Fernando, lyhyt päivitys. Again. Yes. Kiitos Claude. Kyllä, Lyhyesti voin päivittää siitä, mitä neuvotteluissa on tapahtunut. Kuten sanoitte, viimeinen kolmikantakokous tästä direktiivistä pidettiin Strasbourgissa viime viikolla täysistuntoistunnon aikana. Kuten olen sanonut aikaisemminkin, Italian puheenjohtajakausi on tehnyt kovasti työtä ja sitoutunut edistämään tätä asiaa ja edistymään neuvotteluissa tästä asiasta. Viime viikolla oli melko selvää, että parlamentin ja neuvoston sovinto tärkeistä asioista voisi olla mahdollista pian. Mitä tulee, ennen kaikkea mitä tulee virkamiehen määritelmään, virkamiehen, mihin kuuluvat myös Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Näin on myös vuonna 1995 annetussa direktiivissä. Ja sitten kriteerit, jotka liittyvät vähimmäisrangaistuksiin ja enimmäisrangaistuksiin. Näistä neuvottelut vielä jatkavat, mutta parlamentti tukee tällaisia kynnyksiä se on erityisen tärkeää meidän kannassamme. Tämä on myös lähestymistapa komission ehdotuksessa. EUn talousarviolle aiheutetun vahingon määrä pitäisi määritellä ja sen pitäisi määrä, määritellä myös se, mistä rikoksista rangaistaan vankeusrangaistuksella joka, jonka vähimmäis enimmäisaika olisi viisi vuotta. Mutta neuvosto yrittää nyt vesittää tätä kynnyslähestymistapaa ja jättää enemmän harkintavaltaa kansallisille parlamenteille, kansallisille rikosoikeuden viranomaisille. Meillä on tässä erimielisyyksiä tästä kohdasta. Ja sitten arvonlisäveron mukaan ottaminen tähän soveltamisalaan, ei, siitä ei ole vielä keskusteltu kolmikantakokouksissa, mutta se on keskeinen kohta ja meidän mielestämme ALV pitäisi ottaa mukaan, koska se on resurssi EUn talousarviolle. Italian puheenjohtajavaltio aikoo antaa tämän ö, oikeus- ja sisäasioiden ministerien kokoukselle päätettäväksi, joka pidetään huomenna. Jos huomenna ei tulla sellaiseen ratkaisuun, joka sopii meille, niin silloin tämä asia siirtyy Latvian puheenjohtajakauden käsittelyyn, mutta vielä on mahdollisuus neuvoston tasolla sopia asiasta valtiovarainministeriöiden kanssa tästä ALV-kysymyksestä. Jäsenvaltiot toivottavasti näyttävät joustavuutta, jotta saadaan aikaiseksi sovinto. Neuvottelut voisivat silloin jatkua, mutta joka tapauksessa ähm, meillä on toivottavasti liikkumavaraa ensi täysistunnon aikana. Muuten saamme tämän asian päätöksen Latvian puheenjohtajakaudella. Kiitos. Kiitoksia Juan Fernando. Tämä nyt oli vain tiedoksianto. En keskustelua tästä käynnistä. Näin sitten samalla tavalla rahanpesu kolmikantaneuvottelusta. Juudit, voitko kertoa? Kyllä. Viime viikolla oli kolmikantaneuvottelu Strasburgissa ja toinen on tulossa kahden viikon päästä Strasburgissa jälleen. Tätä tehdään ekonvaliokunnan kanssa. Tässä on kaksi esittelijä aina mukana. Kuten ollaan aikaisemmin todennut, niin kiperin kysymys on siinä, että me haluamme julkisen rekisterin lopullisista edunsaajista, jotta voidaan ikään kuin yhteiskunnan voimin ruveta puhdistamaan ei pelkästään rahapesuasioita tai terrorismin rahoitusta, vaan veron kiertoa myös. Tässä on jatkuvasti ollut liikehdintä neuvoston puolella veroasioissa. Viime kolmikantaneuvottelussa saatiin neuvoston ehdotus siihen, minkä muotoinen julkinen rekisteri olisi, mutta parlamentti ei sitä voinut hyväksyä, koska se oli hyvin rajallinen vain julkisuuden osalta komissio esitti, että yritetäänpä vielä kerran muotoilla tekstiä uudelleen. Olemme epävirallisen asiakirjan kyllä nähneet komissiosta. Varjoesittelyn kanssa ei ole vielä tästä keskusteltu. Enpä tiedä, keskustellaanko siitäkään kolmikantaneuvotteluissa ensi kerralla, mutta tällä välin tuli julki rah, Italian, Saksan ja Ranskan valtiovarainministeriten kirje, ja nyt luen siitä – Tämän lisäksi meillä on todellinen mahdollisuus päästä eteenpäin tässä asiassa siis kierrossa, niin, että EU-lainsäädännössä voitaisiin jotain tehdä luot, peiteyritysten kohdalla, että voitaisiin tietää paremmin, kuka on lopullinen tuen saaja. Tämä on verohallinnon tärkeä. Ei tässä sanota, että pystytetäänpä julkinen rekisteri, mutta sanovat, että rekisteri on hyödyllinen väline veron kiertoon puututtaessa. Se on ehkä vähän eri asia kolmikantaneuvottelujen kannalta, koska neuvosto on väittänyt, että ei voida ajatella julkista rekisteriä, jotta voitaisiin puuttua veronkiertoon, koska se ei kuuluisi oikeusperustaan. Mutta jos Italia, Ranskan ja Saksan valtiovarainministerit sanovat jopa, että näin voitaisiin tehdä, niin eiköhän se vähän muuta tilannetta keskustelussa. Yritän viedä viestiä eteenpäin neuvostolle ja komissiolle. Kiitos. Thanks, Judith. Um, okay. Kiitoksia Juudit. Kiitos tästä päivityksestä. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan. Katso vain, onko meidän vieraamme Vindi ja hänen kollegansa paikalla. They're on the way. On the way, meaning... Ovat matkalla, siis mitä tarkoittaa matkalla? Tännekö matkalla? Tässä ja nyt. En nyt halua mitään italialaisia kar- karikatyyriä esitellä. Kuinka monta minuuttia, onko mitään vihjettä? Anna, sinä voit reagoida tässä ajan täyttämiseksi. Go on, fill, fill, the, fill the time for us, Anna. It's only you. Täytä aikaa. Go ahead, please. I'd like just to... Uh... Niin, haluaisin vain jatkaa tuosta, mitä Judith sanoi. Ja haluaisin korostaa, että olemme saaneet selville, että itse asiassa monet toimijat pankkialalla eivät vastusta julkista rekisteriä edunsaajista tai omistajista. Itse asiassa Saksan ähm, pankkijärjestö puoltaa tätä, joten on outoa nyt kuulla, että Saksan hallitus vastustaisi tätä, etenkin kun Judith mainitsi, että valtiovarainministeri on allekirjoittanut tuon kirjeen, joka e- tuli eilen julkiseksi, joten mielestäni kyllä parlamentin pitäisi jatkaa oman linjansa puolustamista näissä kolmikantaneuvotteluissa. Very effectively and nobly done. Thank you. Kiitoksia. Se oli hyvä tieto sekin. No niin, annetaan vieraittemme istuutua rauhassa. Esittelen heidät. Toisin sanoen kollegat, nyt meillä on tärkeä kohta esityslistallamme. Tässä viitaan Italian parlamentin tutkintavaliokuntaan, joka tutkii mafiaa ja muita rikosjärjestöjä – lämpimät tervetuloa Rose Bindille, joka on tuon valiokunnan puheenjohtaja, mukana myös parlamentin jäseniä ja henkilöstä tuosta valiokunnasta. Tervetuloa kaikkiin. Toisin sanoen, me keskustelemme Italian parlamentin valiokunnan valtuuskunnan kanssa. Kaikki me tiedämme. Meillä oli aikanaan oma myös tutkintavaliokunta, joka käsitteli järjestetyn rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesuuta Krim valiokunta. Moni täällä läsnä oleva valiokunnan jäsen oli myös siinä mukana. Työ saatiin päätöksen noin vuosi sitten, kuten muistatte. Libe-valiokunta on ollut hyvin tiivisti mukana näissä asioissa, joita käsittelee siis myös Italian parlamentin tutkintavaliokunta. Toisin sanoen, paljon tässä tehdään rinnakkaista työtä meidän valiokuntiemme kesken. Viime vuonna saimme uudet määräykset myös liittyen menetetyksi tuomitsemiseen ja Euroopan tutkintamääräykseenkin liittyen. Me olemme käsitelleet tätä myös Eurojustin, Euroopan syyttäjäviraston, Europolin kohdalla. Nyt olemme keskustelemassa myös uudesta sisäisestä, sisäisen turvallisuuden strategiasta. Eli, eli vilkasta keskustelua käydään näistä aiheista ja on mielenkiintoista kuulla teiltä, mitä te teette – omassa parmentissanne. Eli pitemmittä puheitta annan teille puheenvuoron, ehkäpä jollekin kollegoillennekin. Voitte kertoa johtopäätöksestä, että olette hyvin tuttu ei vain Italian kollegoille, vaan myös lipivaliokunnan monille muillekin kollegoille työnne ansiosta. Olkaa hyvä, voitte alustaa ja sen jälkeen kollegat voivat osallistua keskusteluun. Rosi Pinti, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, ennen kaikkea minä haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta mafian vastaisen tutkintavaliokunnan jäsenille. Itse siinä puheenjohtajana näin voimme kertoa teille mikä on meidän mietintömme johtopäätökset mafian vastaisessa taistelussa Italiassa ja Euroopassa. Me hyväksymme johtopäätökset yksimielisesti nämä. Ja se on sopiva myös, että se on nyt Italian jo kaudella. Ne julkaistiin myös yksimielisesti ja ihan näinä päivinä myös Italian parlamentissa se varmasti hyväksytään toivottavasti myös yksimielisesti. Minulle tämä on itsellenikin tunteellinenkin hetki. Olen ollut Euroopan parlamentin jäsen 89-94 kaudella. Minulle se oli ensimmäinen poliittinen kokemus ja hyvin kiintoisa kokemus ja opettavainen kokemus. Ja nyt kun olen täällä tänään näin tämän yhä suuremman joukon, yhtenäisemmäkin joukon, niin voin olla vain varsin tyytyväinen puheenjohtaja. Italian parlamentin mafiakäsittelevä tutkintavaliokunta, joka käsittelee myös ulkomaista rikollisuutta, jonka puheenjohtajana minä olin, perustettiin 2013 heinäkuussa, eli työtä tehtiin vuoden verran. Valiokunta on sellainen, joka aina joka kaudella perustetaan jo 50 vuotta. Mafian vastainen valiokunta on työtä tehnyt Italian parlamentissa. Valiokuntana meillä on tutkintavaltuuksia, kuten on tutkintaviranomaisillakin perustuslakimme nojalla. Ennen kaikkea minä haluaisin tähdentää sitä, että nimenomaan Italia on maa, joka parhaiten tuntee mafian vaikutukset. Italia on myös se maa, jossa mafia ja muut rikollisjärjestöt ovat olleet meidän taistelumme kohteena. Olemme pyrkineet torjumaan mafian toimintaa, olemme pyrkineet löytämään torjuntaan tehokkaita välineitä näinä aikoina. Istelemme tämän tyyppistä rikollisuutta vastaan tietoisina kyllä siitä, että se ei tunne rajoja. Eli meidänkin täytyy käyttää aseita, jotka eivät tunnusta rajoja. Meidän työssämme me noudatamme perustuslakia määräyksiä ja myös ihmisoikeussopimusta. Jatkuvasti käytämme vain laillisia aseita, jotta voisimme puuttua tämän ilmiön kehityskulkuihin. Siis todellakin valiokunta on ollut toiminnassa 50 vuotta. Ja oikeastaan tavallaan mafiakin on ollut niin kauan vähintään Italiassa. Paljon kiitosta myös tutkintavaliokunnan työn, joka on antanut uutta pontta myös lainsäädännön ja sen korjaamiselle ja välineiden luomiselle, niin ehkä nyt on hyvä tilaisuus myös miettiä, mitä on saatu aikaan mafia-ilmiössä, mitä lainsäädäntöä on luotu ja miten on myös voimassa olevia määräyksiä päivitetty. Meidän maamme lainsäädäntö on paljon syntynyt näissä kysymyksissä myös tutkintavaliokunnan työn ansiosta. siellä on mukana ollut myös parlamentin jäseniä, joita mafia on surmanut, muun muassa Napolissa. Ja me olemme saaneet innoitusta myös näiden henkilöiden työstä ja kohtalosta. Kun ajatellaan tutkintavalioon pitkää ikää, ylipäätään tai tätä jaksoa nyt 2013 eteenpäin, niin olemme aina ottaneet ohjelmamme mafian kansainvälistymiseen yhä enemmän. Meidän tutkintavaliokuntamme työjärjestyksessä on mahdollisuus myös tutkia mafian voiman kansainvälistä eurooppalaista ulottuvuutta. Tutkintavaliokunta on saanut myös toimivaltaa selvittää, miten tehokas nykyinen lainsäädäntö on ja mitä julkishallinnolla pitäisi olla toimivaltaa. Me olemme tehneet myös ehdotuksia, jotka ovat siis lainsäädännöllisiä luonteeltaan. Näin voitaisiin huomioida paremmin kansainväliset sopimukset kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Haluamme harjoittaa oikeudellista yhteistyötä, jotta viime kädessä voitaisiin saada aikaan mafiavastainen oikeudellinen tila Euroopassa, edistää sopimuksia myös kansainvälisissä yhteyksissä. Tämän lisäksi lain mukaan tutkintavaliokunnan tehtävänä on selvittää, mikä kielteisiä vaikutuksia on talouteen ja yhteiskuntaan rikollisilla järjestöillä tai mitä tuotantojärjestelmään tulee vahinkoa. Me haluamme seurata, miten perussopimusten periaatteet on loukattu, ajatellaan vapautta, yksityisomaisuuden suojelemista myös Euroopan unionissa. Me Olemme käyttäneet myös hyväksemme komiteaa, jossa Garavini oli puheenjohtaja, ja hän on tulossa hetken päästä tänne myös. Komitean tehtävänä oli nimenomaan laatia selvitys Italian puheenjohtajuuskautta varten. Me tehneet tutkimustyötä, järjestäneet kuulemisia. Me olemme saaneet paljon tietoa ja informaatiota torjuntatyöstä myös Euroopan unionin tasolla sekä ulkomailla että Italiassa. Ja kyse on siitä, että ei ole pelkästään perinteisestä laittomasta työstä, huumausainekaupasta, salakuljetuksesta, vaan ennen kaikkea on kyse myös rahanpesusta, kun se on laittomista lähteistä peräisin. Tämä vaikuttaa myös julkisiin hankintoihin, ihmiskauppaan, ihmisten salakuljetukseen, prostituution hyväksikäyttöön ja paljon muutakin laitonta toimintaa siihen liittyy. Näiden puitteiden myötä me olemme pystyneet vaikuttamaan myös omaan mielipiteeseemme siltä osin, että mafiatyyppinen kansallinen rikollisuus ei ole kansallinen kysymys pelkästään eikä sitä pelkästään voisi jättää pelkästään yhden jäsenvaltion tai valtion harteille. Enemmän kuin millään muulla sektorilla on nimenomaan järjestäytyneessä rikollisuudessa on tilaa myös ruveta luomaan oikeudellista tilaa Euroopassa. Ja minä voitaisiin oikeudellisia toimia saada aikaan myös mafian torjumiseksi Euroopan unionin tasolla. Kuten myös tutkintavaliokunnan työjärjestyskin on edellyttänyt ja moni kansainvälinen järjestökin on peräänkuluttanut. Että me olemme sitä mieltä, että järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa paljolti myös talouden toimintaa ja myös tähän kasvun haasteeseen, jota me olemme pyrkineet viemään eteenpäin mantereellamme. Nämä järjestöt saattavat vaikuttaa siihen, että ne haittavat jopa meidän tulevaisuuttamme. Toisaalta samainen Eurooppa eri organisaatioissa tunnustaa sen, että järjestäytyrikollisuudella on yhä merkittävä vaikutus Euroopan ja maailman talouteen. Tämän lisäksi on todettu, että täytyy vielä perusteellisempi selvittää laittoman talouden merkitystä niin, että se saataisiin mukaan jotenkin myös BKT. BKT selvittää myös, minkälaista laitonta toimintaa rikollisjärjestöissä on. Kaiken se voi olla jopa 6,7 prosenttia BKTstä. Euroopan unionissa se on 120 miljardia euroa, eli merkittävä osa BKTstä. Me olemme samaa mieltä siitä, että tämä pitäisi ottaa mukaan myös BKT meidän maissamme vaikka olemmekin vähän pelväisiä. Me olemme sitä mieltä, päinvastoin oikeastaan pitäisi torjuntaa vahvistaa, että saisimme puhdasta läpinäkyvää vaurautta aikaan. Tämä taloudeksessa taloudestamme kiertävä likainen vauraus on liian suurta. Me haluamme taloutta, joka palvelisi Euroopan unionia ja kaikkia kansalaisia mantereellamme. Siksi meidän täytyy lisätä tietoisuutta ja luoda mafiavastaista kulttuuria, ei pelkästään niissä maissa, joissa näitä on olemassa tällä hetkellä, vaan varsinkin niissä maissa, joihin mafia on levittänyt toimintaansa. Mafia ei ole pelkästään Italiassa, eikä mafian luontepiiri ei niinkään ole tämä, vaan järjestöt voivat käyttää jotain nimityksiä, jotka ovat ehkä perinteisesti tunnettuja. Kun ajatellaan näinä päivinä, kun Roomassa, meidän pääkaupungissamme syyttäjä on myös ryhtynyt toimiin, ja siellä on pystytty myös puuttumaan rikokseen, joka on 416 artiklassa meidän rikoslaissamme, nimittäin se, että osallistuu mafiatyyppisen järjestön toimintaan. Näin on huh, pystytty yksilöimään, minkälainen toimintamenetelmä on ollut jossain järjestössä. Se on nimenomaan mafiotyyppistä, koska siinä pelotellaan ja siinä pystytään luomaan myös poliittisen vallan kanssa yhteyksiä ja puuttumaan vaarallisella tavalla myös talouteen, myös sosiaaliseen talouteen meidän pääkaupungissamme. Mafia ei tunnusta mitään rajoja, paitsi sitten mitkä ovat sen käyttämä menetelmän rajat, niin että se haluaa vaikuttaa kansalaisten elämään ja maittemme talouksiin. Me haluaisimme pyytää, että koko Eurooppa ei tekisi sitä virhettä, jotka jotkut meidän maamme alueet ovat tehneet, kun halusivat kieltää mafian olemassaolon kokonaan. Milanossa, pohjoisen alueella. Ja ajatellen ehkä, että se on Sisilian ongelma, Kalabrian ongelma tai Kampanjan ongelma. Ja sitten huomasivat, että muutaman vuoden päästä omissa kaupungeissaankin oli pesiytynyt mafia, vaikuttaen myös julkiseen toimintaan, vaaleihin ja näin vaikuttamalla siis talouden kehityskulkuun. Mafia ei siis tunnusta rajoja, eikä pitäisi myöskään mafian vastaisella taistelulla rajoja. Totta kai käytämme välineitä, joilla me pystyisimme torjumaan ilmiötä. Tämä on todella syvällinen paha Italian taloudessa, mutta myös Euroopan ja koko maailman taloudessa. Lisäksi Nämä ovat meidän tutkintavaliokuntamme johtopäätökset rahanpesun ja mafiatoiminnan osalta. Täälläkin parlamentissa hyväksyttiin viime kaudella oma mietintö tästä ja päätöslauselmakin annettiin parlamentissa. Siinäkin on eritelty ilmiötä samalla tavalla, jota mekin voimme tukea. Siellä on annettu myös osviittaa eteenpäin ehdotukset, että voisimme torjua ilmiötä ja toivottavasti koko Eurooppa tarttuu näihin ehdotuksiin. Siksi minä haluaisin tähdentää sitä, että tähän asti tehty työ, jota me nyt esittelemme teille, niin se on luonut vastuuntunnetta ennen kaikkea omassa maassamme, koska mekin olemme joutuneet miettimään niitä päätöksiä, joita Euroopassakin on hyväksytty, ehkä vähän viipellä, jota ei voida tietenkään antaa anteeksi siinä, miten esimerkiksi joita direktiiviä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, miten niitä on sovellettu maassamme. Nyt olemme pyrkineet nopeuttamaan tätä soveltamista liittyen 2006 direktiivin osalta, joka liittyy vastavuoroisen tunnustamiseen koskien päätöksiä menetetyksi tuomitsemisessa silloin, kun on kyse varoista, jotka ovat peräisin rikos, rikollisista lähteistä. Myös 2014 säädös, joka liittyy eurooppalaiseen tutkintamääräykseen. Se on tämän vuoden huhtikuulta. Me olemme myös ottaneet esille sen, että tässä on puitepäätöstä hitaasti sovellettu liittyen yhteisten päätösten toteuttamiseen, mutta me olemme myös sitä mieltä, että meidän maamme ja mitä työtä me olemme tutkintavaliokunnassamme tehneet. Ehkä voitaisiin nyt pyytää koko Euroopalta, varsinkin tällä Italian puheenjohtajuuskaudella, että omaksuttaisiin tietty vastuu ja tietyt säädökset. Kiitos muuten puheenjohtajalle siitä, että sain puheenvuoron. Hän jo alkupuheenvuorossaan korosti, mikä merkitys on ollut Euroopan parlamentinkin työllä. Ja me olemme kiitollisia siitä, mitä sisä- ja oikeusministerit näinä neuvostossa ehkä hyväksyvät. Totta kai me toivomme, että Italian kauden viimeisessä neuvostossa otetaan keskiöön myös mafian vastainen työ me olemme tehneet ehdotuksia myös omassa mietinnössämme, niin että nopeasti saataisiin aikaan eurooppalainen syyttäjävirasto. Me toivomme, että saamme syyttäjäviraston, joka, josta tulee todellinen mafian vastainen syyttäjävirasto, jolla on keskeinen rooli myös yhteisön tasolla kaikissa tutkinnoissa, jotka liittyvät mafiailmiöihin eri jäsenvaltioissa. Me olemme esittäneet myös sitä, että voitaisiin edistää uutta direktiiviä, joka liittyy menetetyksi tuomitsemiseen. Se täydentää vielä direktiivi vuodelta 2014 kautta 42. Se on merkittävä askel eteenpäin. Mutta kun ajatellaan, mitä kokemusta meillä on omasta maastamme ja mitä hyviä tuloksia on saatu ennaltaehkäisyn avulla, niin me toivomme, että menetetyksi tuomitsemisen puitteita voitaisiin käyttää myös silloin, kun ei ole mitään oikeudellista tuomiota olemassa, jotta voitaisiin taata se, että tunnustetaan myös italialainen menettely, joka liittyy ennaltaehkäisyyn mafiavastaisessa torjunnassa ja omaisuuden menetetyksi tuomitsemiseen. Monet ovat uhranneet elämänsä, varsinkin Palermon syyttäjäviranomaiset tai Sisilian syyttäjäviranomaiset, Tämä valiokunnan jäsenestä on Ginisho ollut mukana tässä. Falcone ja Borsellino ovat opettaneet meille paljon myös. Että mafia on aina rahan perässä ja pyrkii tekemään rahaa. Ja mitä me pelkäämme eniten on se, että, että tässä otetaan rahaa vain he niiden verkostojen syöttämiseen, varsinkin näiden mafiaverkostojen ruokkimiseen. Tutkijavaliokunnassa me pystymme perusteellisesti uudistamaan omaa lainsäädäntöämme Italian parlamentissa, koska kun muutama vuoden on jo kokeiltu joitakin hankkeita, niin olimme tietoisia, että saatiin hyviä tuloksia aikaan. Esimerkiksi mafiaperäisten varojen menetetyksi tuomitsemissa ja niin, että ne hyödynnetään sitten yhteiskunnassa. Meidän täytyy jotenkin saada tämä koko yhteiskunnan hyväksi, varsinkin kun nämä ovat peräisin rehellisiltä kansalaisilta alun perin, ja ne täytyy siksi heille myös palauttaa, koska näin saadaan työpaikkoja, kasvua ja ehkä päästään eroon myös monenlaisesta eriarvoisuudesta, jota mafia myös luo maissamme. Me olemme tehneet myös ehdotuksen, jotta komissio ryhtyisi asianmukaisiin toimiin ja laatisi säädösehdotuksen, jossa täsmällisesti määritettäisiin, mikä on järjestetyn rikollisuuden ilmiön luonne, mukaan lukien mafiatyyppinen rikollisuus. Tämä koskisi siis kaikkia lainsäädäntöjä jäsenvaltioissa. Yhtenä esimerkkinä voitaisiin ajatella sitä tutkintaa, jota on Rooman syyttäjäviranomainen tehnyt, jotta voitaisiin määritellä mafiatyyppiseksi sellaisen toiminnan, joka ei käytä vain jotain tunnettuja nimityksiä, vaan että pitäisi jotenkin yksilöidä itse pelottelutekniikkaan perustuva mafiamenetelmä ja puuttua siihen. Me haluaisimme kehottaa Euroopan unionin komissiota nopeasti uuden ehdotuksen ennen kuin menee umpeen neljäs rahanpesudirektiivin, että voitaisiin jotenkin harmonisoida rikosoikeutta rahanpesun kohdalla ja niin, että koko Eurooppa saisi yhteisen määritelmän, kun on kyse rahanpesusta. Se on sellainen urakka, joka ei ole oikein vielä saanut tuloksia meidän maassamme. Eli nöyrinä me menemme eteenpäin tämänkin ehdotuksen kanssa, mutta me haluamme apua kaikilta mailta, Euroopan unionilta. Koska ajatellaan, mikä mafian voima on, on se, että se toimii kahden raitella. Laittomassa toiminnassa käytetään väkivaltaa ja sitten investoi nämä tuotot laittom, lailliseen tuotantoon saadakseen aikaan lisää varoja. Ja rahanpesu on nimenomaan kaikkein tärkein väline, jota he käyttävät, eli toimivat kahdella raiteella. Niin ikään olemme tehneet ehdotuksen, että saataisiin ratkaisuun moniin ongelmiin liittyen puhelinkuunteluihin esimerkiksi myös Euroopan mittakaavassa. Tämä väline on välttämätön, jotta voisimme tutkintaa tehdä ja torjua mafiaa. Olemme tehneet myös ehdotuksen, jotta voitaisiin Euroopan unionin tasolla saada aikaan yhdenmukaistettuja toimia, so, yhteisesti sovittuja toimenpiteitä, jotta rikollisuus ei voisi soluttautua talouden muihin sektoreihin, joissa suuri riski on olemassa. Tässä viitataan esimerkiksi, kaikki tiedämme esimerkin, uhkapelit, varsinkin verkkopelit, videopokeripelit esimerkiksi. Haluaisimme, että hyväksyttäisiin yhteisiä suuntaviiva, jotta tietäisi, mikä on pätevyys ja ammattitaito näissä uhkapeleissä. Lisäksi me haluaisimme yhdenmukaista Euroopan unionin tasolla myös vastuunkantoa oikeushenkilöiden kohdalla – säädiöt, rahastot ja niin edelleen. 2008 hyväksyttiin puitepäätös tässä asiassa, mutta moni jäsenvaltio ei ole vielä saattanut sitä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja siksi ei voida saada aikaan tehokasta tutkintaa myöskään, kun on kyse menetetyksi tuomitsemisesta. Täytyy miettiä myös, mitä mahdollisuuksia on saada aikaan jonkinlainen verkosto Euroopassa näiltä osien ja voitaisiin huumausaine rikollisuutta torjua kansainvälisestikin. Ja voitaisiin myös edistää tätä ehdotusta, joka on ollut esillä Italian poliisivoimissa, että saataisiin aikaan poliisivoimin keskenkin todellinen mafiavastainen verkosto. Tässä on siis meidän ehdotuksiamme. Ennen kaikkea haluamme tälle valiokunnalle esittää työtämme mutta totta kai esitämme myös pyynnön, jotta Euroopan parlamentti tälläkin kaudella hyväksyisi sen, että olisi oma valiokuntansa, joka käsittelisi mafiatyyppisen järjestörikollisuuden torjuntaa. Tai ainakin hyväksyttäisiin välineitä nimenomaan tätä teemaa varten, että ainakin sitä käsiteltäisiin. Kiitos tästä ajasta ja huomiostanne minua kohtaan. Ehkä vähän väärinkäytin tätä aikaa, olen pahoillani siitä kaikille, mutta ehkä joskus on välttämätöntä kuitenkin yksityiskohtaisesti esitellä myös meidän työtä ja ehdotuksemme. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Thank you very much, um, Chair Rosie. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia paljon Rosille. Et käyttänyt suinkaan liikaa aikaa. Me olimme osoittaneet esityslistallamme ihan hyvin aikaa sinulle. Itse asiassa lopetin puheesi hieman keskenkin. Olisit kertonut varmaan lisää yksityiskohtiakin, mutta halusin antaa kollegoille myös mahdollisuuden kommentteihin ja myöskin sinun kollegoillesi. Täytyy sanoa, että alussa mainitsit, että olet ollut parlamentin jäsen 1994 vuodesta lähtien, eli jo ennen Lissabonin sopimusta, ja varmaan huomaat, että Lissabonin jälkeen on valtavasti tällä alalla laadittu lainsäädäntöä, mikä on todella epätavallista. Eli kun puhutaan rioslaista, kun ajatellaan kuinka paljon poliittisia äh, ajatuseroja on täällä kollegoiden joukossa, ja viittasit tässä tuohon valiokuntaan itsekin. Eli tässä tällä alalla on edetty, vaikka olemme eri mieltäkin asioista aina välillä. Uh, of this committee, I mean, there's a huge investment um, in the. Katrina Celicin mainitsin, joka on ollut, mainitsi puheessa asiaa. hän hän on ollut täällä valiokunnassa aktiivisena jäsenenä tekemässämme työssä ja se, mitä te olette tehneet, niin ei ole pelkästään uh, käytännön asia, vaan se vaikuttaa syvällisesti koko yhteiskuntaan. Ja tämä on syytä mainita myös, eli tämä on tällaista käytännön lainsäädäntötyötä, mutta sillä on myös laajempi yhteiskunnallinen vaikutus ja sosiaalinen vaikutus. Olen kiitollinen siitä, mitä sanoit täällä tänään. Nyt sitten avaan keskustelun. Tässä huoneessa on paljon asiantuntemusta alalta, joten varmaan ajatusten vaihto on kaikille hyödyksi. Kollegat ovat täällä hyvin kokeneita tällä alalla. Eli aloitetaan tämä prosessi niin, että meidän kollegamme täällä parlamentissa jäsenet voivat sanoa sen Aloitamme ECR-ryhmän edustajalta Timothy Kirkhope ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erityisen kiinnostava kertomus. Se on, vaikka se on kertomus, joka ensisijaisesti käsittelee asioita, jotka koskevat yhtä jäsenvaltiota, niin silti tämä on hyvin tärkeää sille, miten muutkin jäsenvaltiot käsittelevät nykyisiä ja tulevia uhkia terrori- ja rikosjärjestöistä. Olin Krim-valikunnan jäsen ja minulla on oikeusalan tausta. Tässä on muutamia huolenaiheita, joita haluaisin korostaa, sillä ne koskevat kaikkia Euroopan laajuisesti. Aloittaisin yhteistyön tasolla, kuten kertomuksen tuloksessa on korostettu, kun oli puhe näistä yhteisistä tutkintaryhmistä. Nämä yhteiset tutkintaryhmät kiinnostavat minua erityisesti, sillä Minun mietintöni itse asiassa perusti nämä ryhmät alun perin ja minua on nyt jo jokin aikaa huolettanut tämän mietinnön jälkeen, että vaikka, vaikka sanamuodot ja aikomukset ovat hyviä tuossa mietinnössä, niin silti käytännössä ei ole tapahtunut paljon tietojen vaihtamiseksi ja ja asioiden seuraamiseksi yhteisesti, sillä mitä mafia tekee Italiassa, niin se pätee samalla tavalla järjestäytyneeseen rikollisuuteen muissakin maissa, joten meidän pitää tehdä työtä yhteisten tutkintaryhmien eteen. Ja tämän parlamentin keskustelut varmasti vaikuttavat siihen, että tehdään enemmän työtä tämän aloitteen eteen. Nyt haluaisin käsitellä jotakin, mitä minun käsittääkseni tässä kertomuksessa ei käsitellä kovin kattavasti, ainakaan niin kattavasti kuin minä haluaisin, nimittäin kyberrikollisuus, uusi teknologia, uudet tavat, joilla rikolliset toimivat. Näiden kaikkien joukossa mielestäni suurin uhka on internetin käyttö ja kyberrikollisuus. Olemme nähneet tästä mielenkiintoisia esimerkkejä viime aikoina. Ei pelkästään järjestäytyneiltä rikollisjärjestöiltä, kuten mafialta, vaan olemme nähneet tämän myös valtioiden välisellä tasolla. Eli maailman politiikassa tämä, tämä on kehittynyt niin, että tehdään valtion välisesti kyberhyökkäyksiä esimerkiksi instituutioita vastaan. Ja isot rikollisjärjestöt ovat tässä aina edellä. Hyvä puheenjohtaja, me olemme tässä parlamentissa tehneet useita aloitteita rikollisuuden torjumiseksi. Ja loppujen lopuksi olemme saaneet selville, että rikollisjärjestöjen teknologinen etumatka on valtava. Ja tätä, tämä pitää ottaa vielä tarkemmin huomioon. Toivon, että kertomuksessa tarkastellaan myös tätä. Krim-valiokunnan uudelleen perustaminen. Siitä voin vain sanoa, että valiokunnan uudelleen perustaminen olisi tärkeää tässä parlamentissa. Ja olisi hienoa, jos tämän kertomuksen E, laatijat myös painostavat sen puolesta. Ja sitten varallisuuden jäädyttäminen. Vaikeuksena, vaikeutena on ollut lainvalvontaviranomaisilla tämä tunnistaminen ennen, ennen takavarikointia. Ja rikollisjärjestöt ovat hyviä siirt- varo- varallisuuden siirtelemisessä, joten me tarvitsemme erillisiä tutkintaryhmiä, jotka tunnistavat tämän varallisuuden ennen kuin takavarikon tehdään. Kiitoksia Timothy. Hyvät kollegat, meillä on kahdeksan live-valiokunnan kollegaa puheenvuoropyyntöjä esittäneenä, joten jos pidätte puheenne kahdessa minuutissa, niin, niin, niin kyllä voitte ihan rauhassa puhua, kyllä. Mutta jos pidätte kahdessa minuutissa puheenne, niin Italian kollegamme saavat puheenvuoron myös. Ja sitten voitte reagoida vielä sen jälkeen. Eli kaksi minuuttia per henkilö ja kuulemme sitten Italian kollegoiden vastaukset. Seuraavaksi Katariina. Seuraavaksi. Ole hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En voi peittää tunteitani, kun kuuntelen tämän päivästä puheenvuoroa, koska kuten puheenjohtaja Pinti totesi, kiitän häntä hänen pitämästä esityksestä. Valitettavasti kuitenkin tässä on kosketeltu asioita, jotka ovat koskettaneet minun perhettäni henkilökohtaisesti, joten minulla on tietyllä tavalla tunteet pinnassa. Jotta voisin oman vaatimattoman puheenvuoroni tässä esittää, niin viittaisin 30 vuotta sitten syntyneeseen liikkeeseen Italiassa ja tämä järjestäytynyt rikollisuus on muuttunut vuosien aikana ja laajentunut myös rajojen ulkopuolelle ja luulenpa, että kyseessä on sellainen aihe, josta meidän kaikkien täytyy olla kiinnostuneita ja kiinnittää huomiota. Meidän täytyy aktivoitua kaikilla mahdollisilla alueilla ja välineillä, jotta voisimme vastustaa tehokkaasti tätä ilmiötä. Kiitän puheenjohtaja Vindia, joka halusi esittää tässä hyvin kattavasti tämän tutkintavaliokunnan työtä ja muidenkin eh, kuin mafiaa koskevien järjestäytyneen rikollisuuden työhön eh, siinä on keskitytty. Siis järjestäytynyt rikollisuushan tähtää nimenomaan talouden tasolla tapahtuviin hyökkäyksiin ja yritetään, ja, ja sen takia olisi niin tärkeää takavarikoida rikostulot mahdollisimman, no, mahdollisimman nokeasti, koska järjestäytyneen rikollisuuden toiminta vaikuttaa va- voimakkaasti maittemme lailliseen talouteen. Ja on jo laajalti tunnettua ja tiedostettua, että juuret löytyvät meidän maastamme eli Italiasta ja erityisesti Sisiliasta – yhtäältä on suoritettu tutkintoja tuolla mafian vastaisessa taistelussa itse asiassa Rocco Pinnini, joka oli isäni, kuoli aikanaan tuossa taistelussa ja sitten Falcone ja Borsellini syyttäjät kuolivat yhdeksän vuotta myöhemmin. Ja itse, isänikin oli sitä mieltä, mistä Bindi tuossa aika, puhui aikaisemmin, eli tuo tietty Italian laki, joka, joka syntyi vuosi ennen isäni kuolemaa. Ja sitten ensimmäisenä tuossa todellakin korostettiin sitä, että mafiaan olisi puututtava nimenomaan taloussektorilla. Ja 80-luvulla kaukaisena aikana otettiin hyvin tärkeitä askelita eteenpäin, ei pelkästään Italiassa, vaan myöskin täällä Euroopan tasolla. Ja ennen kaikkea Euroopan tasolla 99 vuoden johtopäätökset ja sitten kun päästiin 2014 vuoden rikostulien takavarikointidirektiiviin, oli merkittävä askel eteenpäin. Tämä direktiivi korvaa pitkälti 2005 vuoden puitepäätöksen ja siinä otetaan käyttöön sellaisia normeja, jotka täydessä täytäntöönpanossa saavat aikaan tärkeän askeleen eteenpäin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Pahoittelen sitä ihan henkilökohtaisesta kokemuksestani käsin sitä, että en pystynyt olla, olemaan mukana Krim-valiokunnan työssä aikanaan. Olen tutustunut siihen ja se on ollut tärkeä vaihe lainsäädäntötyössä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Kiitän kollega Kirkoupia, joka viittasi siihen ja olen samaa mieltä siitä, että tätä toimintaa ja sitoumusta on vietävä vahvasti eteenpäin. Ja sitten vielä lopuksi olen täysin samaa mieltä täysin kaikesta siitä, mitä edustaja Bindi totesi siitä, mitä pitäisi tehdä Euroopan tasolla jatkossa. Ja haluaisin vielä viitata kerran talousalan merkitykseen, koska uskon, että juuri sillä alalla on välttämätöntä painostaa myöskin kansallisia toimielimiä, jotta tämä uusi takavarikointidirektiivi pantaisiin täytäntöön mahdollisimman nopeasti ja se sovellettaisiin täysivaltaisesti. Ja vielä kerran viittaisin siihen, kuinka tärkeää on hyväksyä kaksi tärkeää parlamentin eh, päätöslauselmaa vuodelta 2014, jossa pyydetään komissiota laatimaan tärkeitä aloitteita ja päätöslauselmia koskien takavarikointeja myöskin ilman oikeuden päätöstä. Tämä tie on sellainen, jolle meidän kaikki on lähdettävä, kaikkien on lähdettävä, jota meidän kaikki on seurattava, jotta pystyisimme tehokkaasti puuttumaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan kaikissa muodoissaan ja kaikissa ö, toimintakonteksteissaan. Tämä on sellainen tehtävä, joka meillä kaikilla on edessämme, jotta voisimme edetä sillä tiellä, joka on vaatinut myöskin monen ihmishengen menettämisen. Kiitoksia. Thank you very much, Katarina. I think that... Paljon kiitoksia, Katariina. Puheenvuorosi puhuu hyvin ihan puolestaan sellaisenaan. Kiitän sinua siitä. Seuraava puhujamme on Chetovski. Ole hyvä. Grazie, signora presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenjohtaja Bindi. Haluaisin puhua italiaa teille, mutta en kovin hyvin puhu. Niin, paras siis tsekkiä. Jedna otázka. Minulla olisi oikeastaan yksi kysymys teille. Kysymykseni on, viime aikoina on paljon puhuttu myös siitä, miten sisilialainen tai italialainen mafia on ollut mukana myös ihmissalakuljetuksessa Libyasta Italiaan. ja saavat jopa vielä tukia. On ollut jopa puhetta, että Italian mafia käyttää näitä tukia, joten tarkoituksena on ollut auttaa pakolaisia Etelä-Italiassa. Haluaisin tietää, onko teillä tällaista tietoa myös, mitä mahdollisesti täytyy tehdä asialle. Euroopan unioni on peräkuuluttanut sitä, että yritykset olisivat rakenteeltaan läpinäkyvämpi. Thank you, Thomas, and thank you. Kiitoksia Thomas ja kiitos, että pidit puheesi lyhyesti. Ja seuraava puhuja on Juan äh, Aguilar ja äh, Rova Bindi, hän oli Krim-valiokunnan puheenjohtaja, tai tämän valiokunnan puheenjohtajana silloin, kun Krim-valiokunnan kunta luotiin. Onorevole Bindi, siamo qui. Edustaja Bindi, olemme täällä ja täällä näemme nyt toisemme ensimmäistä kertaa. Italian parlamentissakin tapasimme jo, mutta nyt olemme sitten täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos, että tulitte tänne vetämään yhteen valio, tutkintavaliokunnan, Italian tutkintavaliokunnan työn tästä aiheesta. Minulla olisi lyhyt kysymys. Ensimmäiseksi, mikä olisi se oppi, se selkein oppitunti meille, mikä, mitä tulee syyttäjän, Euroopan syyttäjän viranomaiseen. Eli mitä siitä olisi opittava ja erityisesti parlamentin erityisen tutkintavaliokunnan ajatus Italian mafiasyyttäjän, mafia-asioista syyttäjän syyttäjän tehtävistä ja mikä sen suhde olisi Euroopan unionin tason syyttäjäviranomaiseen. Mitä tulee organisaatiomalliin ja toimivallan jakoon tai tehtäviin ja täytäntöönpanoon, toiminnan täytännönpanoon. Eli siis Italian mafiasyyttäjäviranomainen versus Euroopan tason syyttäjäviranomainen. Ja haluaisin sitten toiseksi viitata siihen, mitä kollega Kirkhope otti esille, eli yhteiset tutkintaryhmät, nämä joint investigation Teamit. Mitä, miten arvioisitte niiden, niiden yhteistyötoimintakykyä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan rajat ylittävästi Italian näkökulmasta käsin. Pyytäisin, että vastaisitte rehellisesti, miten arvioitte tai miten täällä tutkintavaliokunnassanne on arvioitu erityisesti Italian sitoumusta näissä tutkinta, yhteisissä tutkintatiimeissä ja mikä vaikutus niillä on ehkä lainsäädännölliseen kehitykseen, kun puhutaan tästä live-valiokunnasta täällä parlamentissa, koska kyseessähän on nyt sellainen tilanne, että mehän käsittelemme täällä tällä hetkellä myöskin rikoslainsäädäntöä ja prosessilainsäädäntöä ja sitä käsitellään sekä täällä valiokunnassa että sitten myöskin ikään kuin Euroopan tason rikosoikeudellisen la, la, lainsäädäntötasolla. Ähm. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Alessandra Mussolini, olkaa hyvä. Grazie, saluto la presidente. Kiitoksia, tervetuloa puheenjohtaja Brindi. Kiitos myös täsmällisestä mietinnön esittelystä. Minä uskoisin ehkä, että tämä olisi ihan hyvä perusta tutkintavaliokunnan uudelleen perustamisella ottaen innoitusta teidän ehdotuksistanne. Minä haluaisin ottaa esille yhden asian, joka ei ole mikään vähäpätöinen, vaan tärkeä asia. Kun hyväksytään eurooppalaisia direktiivejä, niin on erittäin tärkeää, että me yksinkertaistamme direktiivien täytäntöönpanoa että on selkeitä tekstejä. Näin vältämme myös sen harkinnallisuuden tai tulkintavaraan, joka usein on vähän pahantahtoistakin näitä tekstejä tulkittaessa. Näin on käynyt esimerkiksi lakiassa, joka liittyy äänestyksiin. Se ei ole kovin selkeä tekstiltään se, että yritys tai järjestö, jolla se olla yhteyksiä mafiaan, niin, niin se ei ollut kovin selkeästi muotoiltu. Ja se on vakava asia, koska siinä ei määritelty rajoja. Minä uskoisin, että olisi hyvä perustaa mainittu valiokunta niin, että annettaisiin käsitys siitä, että mafia ei ole pelkästään italialaista, vaan se on maailman, maailmanluokan ilmiö. Emme voi peitellä sitä, että mutta tämä olisi vain tällainen ongelma. Puheenjohtaja Bind viittasi tähän draamaan myös, joka on tuhonnut monia perheitä. Ajatellaan uhkapelejä, videopokeria, jos ei ole minkäänlaista valvontaa enää Italiassa, ei myöskään ulkomailla. Ja sitten siitä puhuttiin myös kiireellisyydestä, että saataisiin eurooppalainen syyttäjä viranomainen kollega puhuisi myös yhteisistä tutkintaryhmistä, joka liittyisi myös ehkä viranomaisen toimintaan, niin että määriteltäisiin myös menetetyksi tuomitseminen niin, että varat voitaisiin saada hyödyllisen käyttömahdollisimman nopeasti. Thank you very much. Um, next is uh, Birgit Sippel. Birgit is the... Ja sitten seuraavaksi Birgit, joka on SND-ryhmän koordinaattori tässä asiassa. Ole hyvä. Thank you. Kiitos ja kiitos oikein paljon tästä kollega Bindin kertomuksesta. Se osoittaa selvästi, että järjestäytynyt rikollisuus todellakin on sellainen asia, joka koskettaa kaikkia jäsenvaltioita, joista ollaan tietoisia. Samalla kertomus kuitenkin teki selväksi, että on myös kansallisia eroja järjestäytyneessä rikollisuudessa, mitä tulee tähän liiketoimintaan, rikollisen äh, järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksen ja vaikutuksen liiketoimintaa, mutta mitä tulee myös linkkeihin politiikan äh, ja hallinnon ja äh, järjestäytyneen rikollisuuden välillä. Eli tässä on tiettyjä eriko- erityisyyksiä, eli on vaikea löytää se yksi ainoa tapa torjua järjestäytynyttä rikollisuutta jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta me tarvitsemme kuitenkin koordinointia. Jotkut aspektit ovat samanlaisia. Jo tänä aamuna puhuimme niistä näkökulmista, joihin kaikkien pitää kiinnittää huomiota, esimerkiksi petokset ja rahan pesu. Niin, niiden suhteen meidän pitää tehdä yhteistyötä. Ja sitten se, Miten voimme jatkaa tällä tiellä? Yksi tärkeimmistä asioista tälle valiokunnalle on se, että seurataan kaikkia direktiivejä ja toimia, jotka ovat jo olemassa ja joista on jo päätetty viime vaalikaudella. Sillä on hyvin tärkeää panna täytäntöön kaikki nämä toimet ja todellakin saada ne toimimaan, jotta ne vaikuttavat asioihin. Näin on tehtävä ennen kuin aloitetaan uusia toimia ja uusia prosesseja. Kaikki toimet, joista me päätämme täällä EUn tasolla, ovat tehokkaita vain silloin, jos jäsenvaltiot ovat varmi, valmiita panemaan täytäntöön ja tekemään yhteistyötä. Ja ehkä Rova Bindi voi sanoa vielä tästä jotakin. Meitä huolettaa hieman se, että kaikki nämä välineet, jotka ovat olemassa EUn tasolla, niitä ei käytetä kaikissa jäsenvaltioissa tai ei ainakaan käytetä tehokkaasti, joten tähän pitää keskittyä. Pitää käyttää tehokkaammin niitä välineitä, joita on jo olemassa ennen kuin aloitamme uusia toimia, otamme käyttöön uusia välineitä. Tämä olisi tehokkain tapa toimia. Kiitos. So transposition and implementing. Kiitoksia siis tarkkuutta täytäntöönpanossa. No sitten Laura Ferrara, ja Laura on EFDD-ryhmän koordinaattorina paikalla. Laura, ole hyvä. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja ja edustaja Bindi ja kiitoksia siitä, että olette täällä ja esititte asianne hyvin tarkasti. Oli ilo kuunnella, että puhuitte sitä, kuinka tärkeää on tunnustaa mafian läsnäolo täällä Euroopassa, koska tänä päivänäkin on jäsenvaltioita vielä, jotka kieltävät sen todellisuuden että järjestäytynyttä rikollisuutta mafiatyylistä nimenomaan olisi myöskin muissa Euroopan maissa ja nimenomaan heidän omissa maissaan. Eli minun mielestäni, tai ajatellaan, että kyseessä olisi pelkästään italialainen yksin oikeus, ja näinhän ei ole. Ja samoin olin iloinen, kun kuulin, että puhuitte siitä, kuinka tärkeää olisi perustaa mafian vastainen Euroopan tason syyttäjä. Se oli minulle ilo kuulla, koska kun heinäkuussa meillä oli ministeri Orlando omasta pyynnöstäni täällä vieraana, ja hän viittasi myöskin eurooppalaisen mafiasyyttäjän, joka voisi olla meidän äh, antimafiasyyttäjäviraston äh, vastaava edustaja täällä, ja olin iloinen kuullessa mitä puhuitte samasta asiasta. Ja tänä päivänä kuulimme sitten toisaalta ihan toisenlaisia asioita, koska, ja se minua harmittaa, koska Euroopan tason syyttäjän perustavaa, perusta, perustamista edistäisi tietysti mafian vastaisen lainsäädännön yhdenmukaistaminen. Sen täytyisi olla siis normatiivinen askel ja sen pohjalta sitten voitaisiin äh, nostaa syytteitä ja käynnistää tutkintoja. Ja tähän liittyen nimenomaan mietin, että eikö voisi olla niin, että kun te esitette erilaisia ehdotuksia, esimerkiksi takavarikointikysymyksiä tai se on sama asia. Ei, ah, okei, okay. no joo. Ja sitten taas kun viitataan esimerkiksi huumausaineiden ainelainsäädäntöön, niin nämä voisi, tämä voisi auttaa meitä pääsemään sellaiseen tilanteeseen, että ei jäätäisi käsittelemään yksittäisiä rikollisia pelkästään, eli tällaisia pikkukaloja, jotka toimittavat näitä käytännön asioita, mutta siellä takana on paljon suurempi organisaatio. Ja sitten liittyen rikostulojen menetetyksi tuomitsemiseen ja takavarikointiin nimenomaan mafian kohdalla, niin tehän totesitte, että tänä päivänäkin kyseessä on vielä tällainen vajaa projekti. On noin 12 000 kiinteistöä esimerkiksi Italiassa, jotka on otettu haltuun, mutta niitä ei ole vielä millään tavalla palautettu kansalaisille takaisin eri syistä. Esimerkiksi ihan sen takia, että itse virastolla ei ole siihen asianmukaisia välineitä, mutta myöskin kulttuurisista syistä. Nimittäin kun kiinteistö otetaan haltuun ja se on kuulunut Mm, mafian edustajalle jossakin vaiheessa, niin alueellisella tasolla olisi aika vaikeata ryhtyä asumaan tai ottamaan käyttöön tällaisen, tällainen kiinteistö sitten muuhun käyttöön. Eli tämä projekti, joka on vielä ikään kuin kesken ja se on kuitenkin tärkeä, merkittävä, positiivinen projekti, niin näkisin, että se olisi hyvä saattaa tehokkaampaan käyttöön. Esimerkiksi nämä, nämä kiinteistöt voitaisiin antaa vaikkapa erilaisten yhteisöjen käyttöön ja hyödyttää kansalaisia sillä tavoilla. Ja sitten taas Euroopan varojen hallinnasta viittaisin, että toteamalla, että järjestäytynyt rikollisuushan äh, puuttuu myöskin Euroopan varojen hallinnoihin ja niiden, niiden käytön, käyttöön osoittamiseen. Ja Italian tasolla tämä on merkittävä asia. Sen takia on kiinnitettävä tarkkaa huomiota myöskin tähän aspektiin. Ja olen samaa mieltä, mitä edustaja Mussolini totesi siitä, että pitäisi alkaa ajatella sitä, että Krim-valiokunta kenties perustettaisiin uudelleen tänne valiokuntaan. Erilaisia ehdotuksia on tehty ja olisi harmi, jos ne jäisivät vain tällaisiksi kuolleiksi kirjaimiksi, joita ei koskaan panna täytäntöön. Given... Kiitoksia. Olen antanut kollegoille aika paljon puheaikaa, koska tiedän, että tämä on hyvin tärkeä aihe. Mutta haluaisin kiittää, antaa Italian kollegoille myöskin puheaikaa, joten seuraavaksi viimeinen meidän puhujamme on Eva Jolie, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja Vinti, että tulitte tänne kertomaan meille kokemuksistanne – tutkinnastanne. Minä haluaisin sanoa jotain hyvin yksinkertaista. Ja nimittäin ei tässä ole mitään uutta, tuntematonta. Italiassa on laadukkaita viranomaisia, mutta teillä on liian vähän heitä, koska sitä ei ole pantu etusijalle oikeuslaitoksen budjetissa. Italia on sellainen maa Euroopassa, jossa on kaikkein vähiten syyttäjiä asukkaita kohden, puolet vähemmän kuin Saksassa ja viidesosa mitä on Norjassa. Te ette osoita kuin 71 euroa asukasta kohden oikeuslaitosta varten ja siksi vaikuttaa myös palkkoihin, jotka ovat surkeita syyttäjien kohdalla. Meillä on kyllä sopivia tekstejä olemassa, teillä on päteviä syytteenviranomaisia, mutta ei ole voimavaroja käytössä. On hyödytöntä ajatella, että pelkästään tekstein ongelma hoidetaan. Minä haluaisinkin tietää varsinkin, mitä te aiotte tehdä sille, että vihdoinkin päästään eroon ympäristöön kohdistuvasta mafiatyyppisestä rikollisuudesta. Se koskee valtavaa määrää väestöä. Ajatellaanpa Etelä-Italiaa ja vuoria, joita siellä on ja niitä siirretään ilman kelaista valvontaa. Milloin Napolin syyttäjät aloittavat rikosoikeudelliset menettelyt, että päästään niistäkin eroon? Oikeuslaitoksen budjettia pitäisi kasvattaa ja tämä on yksi esimerkki, että siellä on valtava määrä italialaisia, jotka eivät maksa veroja – esimerkiksi luksustuotteista, ja siitä saataisiin miljardeja budjettiin. Ehkä hallituksen pitäisi antaa jotain määräyksiä myös syyttäjälaitokselle enemmän, mitä tällä hetkellä. Haluaisin kuitenkin kiittää teitä siitä, että teille on otettu myös rikoshyödyn menetyksen tuomitseminen siviiliasioissa, koska tässä ei välttämättä päästä kuitenkaan käsiksi mafiavaroihin Ranskasta, vaan kertoa, että meillä oikeuslaitos ei ole ollenkaan sopiva käsittelemään mafia-asioita ja se pitäisi hoitaa niin, että se olisi tehokkaampaa myös oikeuslaitoksen käsittelyssä. Lopuksi minä luotan nyt Italian ja sen nykyisen puheenjohtajuusvaltion tukeen, että Vihdoinkin saataisiin aikaan eurooppalainen syyttäjäviranomainen. Eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen myötä ja direktiivin myötä saadaan aikaan myös osa, joka koskee mafian rikollisuuden torjuntaa. Ja näin unionikin olisi siinä mukana. Kiitos. Thank you. Uh, Mrs. Kiitoksia. Rova Bindi, voisinko nyt antaa teille puheenvuoron takaisin ja ihan nyt pienenä ohjauksen sanana voisin todeta, että tuohon pari, minuuttise, tai pari minuuttia olisi niin kuin per kollega tarjolla ja voisitteko ehkä sanoa aina, että kuka kollega puhuu mistäkin asiasta? Grazie, joo. Totta kai kiitoksia kaikille kollegoille, jotka täällä puhuivat ja minä lyhyesti vastaan myös heille, koska minä kyllä haluaisin, että muutkin valiokunnan jäsenet, varsinkin edustaja Garavini, joka on siis johtanut myös tuota mainitsemaani komiteaa liittyen eurooppalaiseen mafiatoimintaan. Ja hän oli myös mietintömme esittelijänä. Hän pystyy ehkä myös vastaamaan joihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Pyytäisin, että varapuheenjohtaja Faavakin puhuisi ja meillä on valtuuskunnassa muitakin poliittisia ryhmittymiä mukana täällä. Siis kaikki ryhmät, jotka ovat mukana valiokunnassa, Skopeliitti, hänestäkin voitaisiin sanoa, että hänen isänsä oli syyttäjä ja elämällään maksoi myös tämän torjunnan työn. Maniello puolestaan on ollut mukana tärkeässä järjestössä, Libera-nimisessä järjestössä. Ehkä ensi viikolla siitä kuullaan täällä Euroopan parlamentissakin. Se on ollut tärkeässä asemassa myös ajatellaan yhteiskunnallisessa mafiavastaisessa toiminnassa, ajatellaan lainvalvontaa, työtä ja viranomaisia. Se on yhtä tärkeää työtä se kuin mitä mekin olemme tehneet oikeudellisella puolella. Sitten edustaja Dilello on sosialistipuolen edustaja ja meidän valiokuntamme sihteeri. Ja sitten edustaja Duva, joka vetää puolestaan viiden tähden liikettä meidän valiokunnassamme. Ja sitten edustaja Sarussokin on tulossa. Hänkin on viiden tähden liikkeen edustaja. Ehkä antaisin Gravinille puheenvuoron ennen kaikkea, ehkä joillekin muillekin. Mutta tässä omassa puheenvuorossani haluaisin puuttua joihinkin kysymyksiin haluaisin tähdentää tiettyjä asioita. Ensinnäkin, että olen totta kai minä ihan muutaman minuutin verran sitten he saavat puheenvuoron. Totta kai olen samaa mieltä sen kanssa, mitä edustaja Zippel totesi, että meidän täytyy aina päivittää direktiivejä, määräyksiä, joita meillä on, mitä me jo sovellamme, jotka olemme jo hyväksyneet. Kaikis, kaikki maat laahavat jäljessä, meidänkin maamme joiltakin osin. Siksi minä uskon, että tätä on syytä tähdentää. Meidän täytyy urheasti edetä, mutta huomioida myös se, mikä on jo saatu aikaan. Erityisesti haluaisin myös korostaa yhtä seikkaa, joka liittyy ylipäätään oikeuden käyttöön meidän maassamme, pitää paikkansa, että näinä vuosina olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia. Kiitos myös sen, että tässä on ollut iso määrä ihmisiä mafiavastaisessa työssä. Borsellino, Falcone, Ginici, mutta heidän peräänsä on tullut muita kullakin alueella meillä omat mafiayksikkönsä, jotka nimenomaan ovat omistautuneet tälle työlle, ja myös poliisiviranomaiset, jotka ovat omistautuneet työssä pelkästään tälle kysymykselle. Ja on saatu suurimääräisiä tuloksia aikaa. Meillä on myös valtion syyttäjä. ja no minä uskoisin, että tästä voisin jotain osvittaa saada kuten Aguilar totesi myös, että mitään mallia voidaan tässä saada Euroopan syyttäjäviranomaiselle. Myös jos ajatellaan mafian torjuntatyön tuloksia, niin, niin oikeuslaitos on ollut hidas ja siitä maksettu korkea hinta. Ja myös on korkea hinta maksettu lainsäädännöstä, joka ei ole ollut riittävän aggressiivinen ja voimaperäinen ajatellen korruptiota, rahoitusrikollisuutta – Siksi me tutkintavaliokunnassa olemme peräänkuluttaneetkin sitä, että olisi vielä tiukempia toimia niitä rikoksia varten, joita mafia käyttää hyväkseen. Tämä koskee varsinkin korruptiota ja ylipäätään rahoitusrikollisuutta, talousrikollisuutta. Totta kai tämä on meille äärimmäisen tärkeää kaikilta osien. Me olemme pyrkineet myös luettelemaan ympäristörikoksia ensi viikolla. Täällä mm, on aiheena myös jätteet ja me olemme saaneet tälläkin puolella hyviä tuloksia aikaan. Kun ajatellaan niitä vuosia, muissakin maissa, joissa Gamorra ja muut mafiajärjestöt olivat jätteiden käsittelyssä mukana monilla alueilla, ja ja nyt olemme nauttimassa hedelmiä näistä tuloksista myös monissa, monilla etelän alueilla. Sitten me olemme myös käynnistäneet tutkintakomitean, joka käsittelee ihmissalakuljetusta, ihmiskauppaa. Täytyy miettiä, mitä voidaan saada aikaan oikeudellisissa menettelyissä, mutta tiedämme kyllä, että mafia voi hyödyntää varoja ja rahoja mistä tahansa ne ovat peräisin. Jos ajatellaan Rooman syyttäjäviranomaisen laatimia tutkimuksia, siellä on mukana myös järjestöjä, jotka ovat aset panneet pakolaisia jollekin tietylle leireille sen sijaan, että olisivat jollekin toiselle leirille menneet. Tämä vaikuttaa paljon kuljetukseen. Ei ole yksityistä tai julkista rahaa olemassa, jota mafia ei voisi hyödyksen käyttää. Ja aina he puhuvat asioihin siellä, missä voivat tuottoa saada. Eli mafia on olemassa kaikilla aloilla, kaikissa kysymyksissä. Sitten vielä lopuksi, ennen kuin kollegat pääsevät ääneen, liittyen menetetyksi tuomitsemiseen. Se on hyvin tärkeä teema meille. Me olemme laatineet Ranskan ja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa jotain jo vähän ikään kuin vastavuoroisen tunnustamisen merkeissä. Toivottavasti tämä kattaisi kaikki unionin maat, koska vaikuttaa siltä, että ajatellaanpa Romaania, niin sielläkin olisi varmasti työsarkkaa, sielläkin on paljon varmasti rikoshyötyä, joka voitaisiin tuomita menetetyksi. Kun ajatellaan myös teemaa liittyy siihen, miten saataisiin nämä laittomat varat lailliseen käyttöön ja mitä on yritysten rooli tässä, niin ehkä tänä vuonna varsinkin ollut tämä tapetilla paljon. Me olemme pyrkineet oppimaan virheistään viime vuosi, varsinkin jos ajatellaan sitä tahoa, joka hallinnoi näitä menetetyksi tuomittuja varoja. Totta kai tiedämme, ettei muissakaan maissa välttämättä niin hyviä tuloksia ole saatu. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä seuraavaksi Garavini ensimmäisenä. Grazie tante. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää virallisesti ihan mafian vastaisen tutkintavaliokunnan puheenjohtajalle siitä, että hän valitsi samat prioriteetit kuin mitä täällä kansainvälisellä tasolla on valittu sovittu. Ja sehän oli suinkaan itsestäänselvyys, nimittäin aikaisemmilla vaalikausilla valitettavasti näitä aiheita ei oikeastaan edes käsitelty tuolla Italian tutkintavaliokunnassa poliittisella tasolla. Eli sen takia tämä on niin tärkeää, Nimittäin, koska se, että te olette täällä tänään, niin minun täytyy korostaa nimenomaisesti sitä, että ei ole mahdollista ajatella mafian vastaista taistelua, jos se ei tapahdu myöskin kansainvälisellä tasolla ja ennen kaikkea ja erityisesti Euroopan tasolla. Ja tämä siksi, että mafian tyyppiset ilmiöt ja eivät ole suinkaan välttämättä vain Italiasta peräisin, vaan ne ovat aina yhä huolestuttavampia sen takia, että ne vaativat läheistä yhteistyötä ja valitettavasti myöskin kykenevää ja taitavaa yhteistyötä ja synergiaa erilaisten järjestöiden välillä kansainvälisesti. Tämä on hyvin hälyttävä tilanne ja sen takia on yhä tärkeämpää äh, järjestäytyä yhdenmukaisesti ja keskitetysti kansainvälisellä tasolla. Ja tämän johdannon jälkeen keskittyisin pariin asiaan, jotka tässä esitettiin ja erityisesti siihen ensinnäkin, mikä mitä tulee eurooppalaisen syyttäjän viranomaisen rooliin ja mahdollisiin synergioihin kansallisen tason äh, vastaavien toimijoiden kanssa. Ja toisaalta sitten keskittyisin myöskin äh, tietoteollisuusrikollisuuteen, kuten kollegatkin tuossa aikaisemmin. Haluaisin ensinnäkin korostaa, että myöskin meidän omassa valiokunnassamme on syntynyt tarve varmistaa, että Euroopan tason syyttäjäviranomainen, jota tässä nyt työstetään ja joka onneksi jollakin tavalla alkaa nyt muodostua mahdolliseksi tavoitteeksi. Jopa, ja jopa Italian puheenjohtajakaudella kiinnitettiin tähän asiaan ihan huomiota ja määritettiin se yhdeksi paino, toimipisteen toim, painopistealueiksi. Ja ajatus olisi, että tämä syyttäjäviranomainen Euroopan tasolla ei olisi pelkästään hallinnollisen tason toimija, joka keskittyisi hallinnollisiin petoksiin Euroopan tasolla, vaan että sen tehtävä kattaisi myöskin mafian vastaisen toiminnan, eli että ei keskityttäisi pelkästään hallinnollisiin petoksiin, vaikka ne ovatkin tietysti haitallisia ja vakavia, vaan että pyrittäisiin hahmottelemaan myöskin laajempi toiminta-ala, että se, eli että se kattaisi mafian vastaisen toiminnan myös. Ja tämä mielestäni olisi erittäin tärkeää juuri siksi, että sillä tavalla voitaisiin Giovanni Falconin loistavat ajatukset ottaa käyttöön, eli että perustettaisiin sellainen syyttäviranomainen, joka yhdistäisi sellaiset elementit, jotka tulevat esiin erilaisista tutkinnoista, esimerkiksi vaikkapa kansallisella, taso, kansallisella tasolla, eli eri maista. Eli tutkinnat, jotka kuitenkin käytännön rikollisessa toiminnassa ja mafiatoiminnassa ovat yhä enemmän kansainvälisiä yhteyksiltään, eli että niihin vaaditaan sellaista syyttäjää, jolla olisi kokonaisvaltainen näkymä näihin asioihin, jotta nämä rikolliset toiminnat ja intressit voitaisiin saattaa ikään kuin yhden katon alle. Ja yksittäiset kansalliset syyttäjät, niin kuin vaikkapa Italian tasolla, ovat tärkeitä asioita, mutta meillähän on siis oman maamme tasolla ajateltu, että tämä on yksi meidän tärkeistä prioriteeteistamme niin, että pystyisimme myöskin oikeus, oikeudenkäytön tasolla laatimaan sellaisen järjestelmän, että sillä voitaisiin tehokkaasti puuttua rikollis, rikolliseen toimintaan. Ja sitten viittaisin ää, äh, tieto esempi più problematiche dell'attività delle nostre mafie. Tietotekniikkarikollisuuteen. Nämä ovat vaativat siis sellaisten uusien teknologioiden ja yhteistyömuotojen käyttöä, jotka edellyttävät kansainvälistä tehokasta kiinteää yhteistyötä, erityisesti tutkintapuolella. Ja sen takia me olemme kovasti keskittyneet siihen, että saataisiin aikaiseksi kansainvälistä yhteistyötä tutkintatoiminnan tasolla, olivat ne sitten poliisitutkintaa koskevia taikka oikeuslaitoksen tuomioistuimen tutkintaa koskevia. Ne välineet, jotka tänä päivä, joilla tänä päivänä voidaan edistää kansainvälistä yhteistyötä ja ylittämään jäsenvaltioiden yksittäiset ongelmat ovat viittaan tässä nyt esimerkiksi Asset Recovery Officeihin, eli varallisuuden takaisinhankinta toimistoihin, ja nämä tarjoavat Euroopan tasolla yhdistää erilaisten, erilaiset jäsenvaltioiden tietopankit niin, että onnistutaan tätä kautta paikantamaan mafian tulojen investointitapahtumia ja tällä tavalla pystytään ymmärtämään, mistä löytyy esimerkiksi rahan pesusta peräisin olevia investointeja. Eli nämä ovat sellaisia välineitä, jotka voivat olla kovin hyödyllisiä. Päättäisin tässä nyt puheenvuoron ja kiittäisin kollegoita myöskin kärsivällisyydestänne ja myöskin siitä, että he ovat teke- tehneet arvokasta yhteistyötä myöskin kahdenvälisten raporttien aikaansaamiseksi. Kiitoksia. Totta kai minäkin olen iloinen siinä, että näen täällä nyt Moraisin puheenjohtajana. Ja me olemme tehneet aikanaan hyvin yhteistyötä myös Krim-valiokunnassa. Kaikki tuli oikeastaan Pindin puheenvuorossa esille – Ehkä minä voisin vetoa vain konkreettisen yhteistyön puolesta, käytännönläheisemmän yhteistyön puolesta, toisin kuin aikaisemmin. Tässä täytyy myös miettiä vähän itsemääräämisoikeutta. Totta kai mafia on uhka ja se vaikuttaa kaikkien elämään, kaikkien asemaltioiden alueisiin. Toista vielä tämä toiveeni, että työstetään välineitä, mitä mekin olemme jo kokeilleet, jotta instituutioiden työ olisi mahdollisimman hyvä, että saataisiin uusi direktiivi rikoshyödyn menetyksen tuomitsemisesta ja myös tällainen syyttäjäviranomainen keskittyisi nimenomaan mafiavastaiseen toimintaan. Kiitos. Sitten edustaja Duva. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluaisin selventää, että antimafia tulkin että valiokuntana emme ole täällä esittelemässä vain raporttiamme, vaan kertomassa oman kantamme myöskin eh, kyberrikollisuudesta. No, emme puhuneet siinä täällä, koska meidän maassamme todellakin on eh, tässä tällä alalla ongelmia ja tiedämme, että mafia kehittyy ja kasvaa, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon tämä aihealue myöskin oman valikuntamme toiminnassa ja sen teemmekin. Ja sitten vastaisin tästä varallisuuden takaisin hankinnasta tai meneteksi tuomitsemisesta vastaavasta toimistosta. No, tarkoituksenahan on tietenkin ajatella, että nämä kiinteistöt tai varat teho, investoitaisiin tehokkaasti kansallisella tasolla ja sisäasiainministeriössä ja oikeusministeriössä käydään tästä aiheesta vielä keskusteluja maassamme. Eikä kyse ole tässä minkäänlaisesta huolimattomuudesta tai huonosta tahdosta, vaan prioriteeteista, koska me omassa tutkintavaliokunnassa yritämme tässä nyt miettiä, että mitkä ovat ne myöskin hallin, hallituksen prioriteetit. Eli tämän takia on viivästynyt tämä takaisin tai menetyksi tuomittujen kiinteistöjen palauttaminen takaisin yhteiskuntaan. Meillä on myöskin tällainen ekomafia-tutkintavaliokunta, joka ottaa huomioon myöskin mafian muut toiminta-alat, jotka, eivät siis, jotka kattavat suurin piirtein kaikki yhteiskuntaelämän alueet. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä tämän valiokunnan jäseniä minäkin. Kiitos siitä mielenkiinnosta, jota on osoitettu sitä kohtaan, että otitte esille myös mafian tärkeänä teemana esityslistallanne. Minä haluaisin vain tähdentää ja toistaa sen, mitä puheenjohtaja Bindi ja edustaja Garavinikin totesivat, miten tärkeää on torjua tätä ilmiötä kaikin keinoin. Kun ajatellaan mafiaa, joka on kasvanut Italiassa ja niin valtavasti ongelmia luonut, niin se on tulosta haluttomuutta tunnustaa ongelmia. Siksi minä uskon, että Euroopassa sen sijaan olisi tärkeää nyt ymmärtää, että mafia ei ole pelkästään meidän maamme tai Etelä-Italian ongelma, vaan ongelma, joka koskee kaikkia. Valitettavasti mafialla järjestöt investoivat, kuten täällä kuultiin, sinne, missä rahaa löytyy, missä eniten rahaa on. Eli ne muodostavat, me tarvitsemme verkoston yhdessä, että siellä on tahtoa ja voimaa toimia. Minä pyydän teitä ymmärtämään, että se ei ole niin kaukainen ongelma kuin se vaikuttaa. Ei se ole pelkästään meidän maamme ongelma, se on eurooppalainen ongelma. Ja kun ajatellaan ongelmia muutamia vuotia sitten Saksassa ja on paljon muutakin, ehkä pienempiä ongelmia. Siksi minä haluaisin ennen kaikkea viedä tällaista viestiä eteenpäin, että kyse on ongelmasta, jota jos useinkaan ei nähdä, mutta läsnä se on aina ja yhä enemmän. Eli se on huomioitava. Kiitos. Tempo nostaa disposizione. Niin, näyttää olevan niin, että meillä ei ole enää enempää aikaa. Eli pyydän anteeksi kollegoilta, että nyt ei ole enää aikaa antaa puheenvuoroja enemmän ja kiitän kaikkia nyt tässä heidän yhteistyöstäni niin erityisesti myöskin tuomareita, jotka ovat tehneet läheistä yhteistyötä tutkintavaliokuntamme kanssa. Kiitän heitä heidän tekemästään päivittäisestä työstä meidän rinnallamme. Kiitoksia puheenjohtajalle myös ja kiitoksia koko tälle valiokunnallekin tämästäni huomiosta ja omistamastani ajasta. Um, kiitoksia paljon. Rova Pindi, on valitettava, että joudumme jättämään, jättämään nyt tämän erinomaisen keskustelun. Tämä oli todella korkealaatuinen keskustelu. Ja se, mitä tässä huomataan mielestäni, mielestäni on se, että teidän valiokuntanne ja teidän ja viestien ja myöskin tämän Euroopan, Euroopan parlamentin valiokunnan välillä on vahva yhteys ja synergia. Eli teemme kovasti, eh, kovasti työtä eh, täällä live-valiokunnassa myöskin rikosasioiden parissa ja rikoslainsäädännön edistämisen parissa. Ja meillä on täällä merkittäviä italialaisjäseniä tällä vaalikaudella ja heitä oli myöskin viime vaalikaudella ja tämä on vaikuttanut hyvin positiivisesti tämän keskustelun laatuun. Kiitäisin, kiitäisin Italian parlamentin jäseniä, jotka puhuivat tässä keskustelussa ja, ja esimerkiksi ne yhteydet, jotka meidän välillämme ovat, ovat jo historiaa. Ja yksi näistä projekteista johti ihan konkreettisinkin tuloksiin ihan käytännön lainsäädäntöön. Ja Lissabonin jälkeen tämä tarkoittaa, että pystymme tekemään jotain kansalaistemme eteen, ei pelkästään Italiassa, vaan kaikkialla Euroopalla, joten olemme ikään kuin saaneet ympyrän suljettua. Tämä on yksi niitä syvällisiä asioita, jotka, joista Katarina Leklitsi puhui, ja tällaista todellista lainsäädäntöä täytyy panna todellisuudessa täytäntöön, kuten Kirkhope ja muut kollegat täällä totesivat. Joten mielestäni oli erittäin tärkeää, että saimme tämän keskustelun nyt aikaiseksi. Ei olisi ajoitus voinut olla parempi. Eli oikein mukavaa, että pääsitte tänne ja pidämme nämä yhteydet elossa ja yllä. Jatkamme yhteistä työtämme tällä toimialalla myöskin tulevaisuudessa ja luultavasti näemme myöskin teidät vielä uudestaan suhteellisen piankin. Kerran vielä kiitokset teille kaikille kollegoille läsnäolostanne ja puhujille kiitoksia. Um, um, Hyvät kollegat, nyt voimme siirtyä suoraan seuraavaan esityslistan kohtaan. Ihan hetkinen vain. I have. Just take one moment for colleagues. Ihan hetkinen vain, että täällä tilanne rauhoittuu salissa. Um, no niin, hyvät kollegat, aloitamme nyt seuraavan esityslistan kohtan käsittelyn tutkimus perusoikeuksista lentokentillä ja maarajoilla. Ihan lyhyesti vain johdantona. 10. ja 11. marraskuuta Euroopan unionin perusoikeusvirasto yhdessä Italian puheenjohtajakauden kanssa piti perusoikeuskonferenssin, jonka pääaiheena tänä vuonna oli perusoikeudet ja maahanmuutto EU:ssa. Tämän konferenssin puitteissa virasto myös julkaisi kaksi tutkimusta, jotka nyt esitellään tälle valiokunnalle. Ensimmäinen tutkimus keskittyy perusoikeuksiin lentokentillä ja toinen perusoikeuksiin maarajoilla herra Friso Roskam Abing, joka on viestintä- ja tiedotusosaston osastopäällikkö perusoikeusvirastossa, on täällä esittelemässä nämä tutkimukset ja sen jälkeen voimme keskustella ja ottaa kysymyksiä. Herra Abing, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että perusoikeusvirasto on kutsuttu tänne esittelemään kaksi uusinta tutkimusta, ja nehän julkaistiin muutama viikko sitten Roomassa tämän konferenssipuitteissa, jonka mainitsitte. Ja myös varapuheenjohtaja Jotava oli siellä mukana teidän valiokunnastanne. Nyt lyhyesti esittelisin nämä kaksi tutkimusta. Nämä molemmat ovat nyt ähm, päättäneet loppuun trilogian, joka aloitettiin viime vuonna. Itse asiassa tämä ensimmäinen tutkimus, se siis tehtiin aloite viime vuoden maaliskuussa tästä valiokunnasta, ja nyt me esittelemme tutkimuksiamme perusoikeuksista sekä lentokentillä että maarajoilla. Me tarkastelimme perus oikeusasioita, joihin viitataan sekä Schengenin lainsäädännössä, eli Schengenin rajasäännöstössä, että, että turvapaikkalainsäädännössä. Ja tarkastelemme sitä, miten näitä perusoikeuksia on rajavalvonnassa kunnioitettu. Olemme tehneet yli tuhat haastattelua 11 jäsenvaltioissa sekä Marokossa, Turkissa, Serbiassa ja Ukrainassa. Olemme lisäksi tehnyt kyselyn, jonka täyttivät 400 rajavalvojaa. Tästä saamme hyvin hyödyllistä tietoa. Ja itse asiassa koko hanketta koordinoitiin hyvin tiukasti myös Frontexin kollegoiden kanssa. Ja me tarkastelimme siis näitä rajanylityspaikkoja pelkästään kolmannen maan kansalaisten näkökulmasta eikä EU-kansalaisten näkökulmasta. Meidän havaintomme oli se, että lentokenttä ja maaraja rajan ylityspaikoilla rajavalvonta tehdään usein rutiininomaisesti mutta kuitenkin tietyt erityistapaukset, ongelmat vaikuttavat matkustajiin. Ja neljässä, viidessä kohdassa olemme huomanneet, että pitäisi parantaa, parantaa asioita. Ensimmäinen näistä liittyy parantamisen varovaitista aiheesta liittyy näihin henkilöihin, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Toinen liittyy tiedon saantiin ja muutoksenhakuun mahdollisuuksiin. Kolmas liittyy väliaikaiseen holhoukseen ja lasten edustukseen. Neljäs taas koskee yksityiselämän kunnioitusta ja tietosuojaa. Ja viides e, olosuhteita väliaikaisen kiinnioton aikana. Ja sitten nyt ensimmäisestä kohdasta kansainvälinen suojelu. Me huomasimme, että pitäisi olla selvyyttä siitä, mitkä ovat sellaisia merkkejä, jotka saattaisivat johtaa hakemuksen tekemiseen kansainvälistä suojelua. Eli huomasimme, että tietyssä määrässä meidän mielestämme liian useassa tapauksessa, jos joku esimerkiksi sanoi, että minua pelottaa, että joudun tapetuksi jos joudun takaisin. Jos näin sanottiin, eikä sanottu, että olen poliittinen, poliittinen vanki tai poliittinen ö, opposition edustaja ja ö, tarvitsen suojelua. Ö, jos näin sanottiin, niin ei välttämättä annettu tarpeeksi tietoja. Me myös huomasimme, että, eivät, e, että kaikille kolmannen maan kansalaisille ei ne heitä ei käsitelty yksilöllisesti, vaikka oli merkkejä siitä, että he tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Mutta olemme myös huomanneet myönteisiä toimia. Ennen kaikkea Frankfurtin lentokentällä oli erikoistuneita tiimejä tätä varten ja myös Puolan ja Ukrainan rajalla, rajanylityspaikalla oli hyviä menettelytapoja niille, jotka tarvitsevat kansalaista suojelua ja tämän näiden ihmisten määrä on ollut, kuten tiedätte varmasti viimeisen puolen vuoden aikana, hyvin korkea. Tässä seuraavassa taulukossa näkee, että vain jos ihmiset sanovat hyvin selkeästi, että olen pakolainen, niin silloin ö, siirryttiin ö, suoraan turvapaikkamenettelyihin, mutta mutta suuressa määrässä tapauksessa näin ei tapahtunut, jos ihminen ei sanonut tätä selkeästi. Ja vain 64 prosenttia maarajatarkastuksista niissä reagoitiin, jos ei selkeästi sanottu, että olen pako, pakolainen. Ja monissa tapauksissa ei ryhdytty mihinkään toimiin. Ja toinen seikka, jonka kohdalla meidän mielestämme olisi palantamisen varaa on se, että tiedonsaanti on puutteellista. Meillä on tässä useita haasteita. Ensinnäkin tiedon annen systemaattisuus ja pitäisi antaa tietoja ennen kaikkea tarkastusten tarkoituksesta, ennen kaikkea toisen linjan tarkastuksesta. Eli on tehty ensimmäinen tarkastus ja sitten rajavalvojat ovat huomanneet, että tarvitaan niin sanottu toisen linjan tarkastus. Monissa tapauksissa huomasimme, että ei ole annettu tarpeeksi tietoja tarkastuksen tarkoituksesta ja menettelytavasta. Ja artiklassa 7 Schengenin rajasäännöstössähän tämä seitsemän artiklassa se on määritelty. Ja huomasimme myös, että kaikissa tapauksissa ei annettu selkeitä tietoja saada oikeusapua, jos maahanpääsy on evätty. Toiseksi sellaisten järjestöjen oikeanlainen pääsy sellaisten järjestöjen, jotka antavat oikeusapua ja tulkkausta. Ja kolmanneksi meillä on, on tie, myös kieliongelmia, ja tämä tietysti vaikuttaa viestinnään rajavalvojan ja kolmannen maan kansalaisen välillä. Olemme huomanneet, että vähemmän kuin puolet rajavalvojista maarajoilla ja lentokenttärajoilla – sanoivat, että he antoivat tietoja tarkastuksen tarkoituksesta ja menettelytavasta, eli vähemmän kuin puolet. Tutkimuksessa huomattiin myös, että rajavalvojat eivät antaneet tietoja mahdollisuutta saada oikeusapua. Tämähän on perusoikeus, jos, jos maahan pääsy on evätty. Ja ja sitten näiden järjestöjen pääsy suljetuille alueille. Vain vähe, muutamille järjestöille on annettu pääsy ö, tiettyihin ihmisryhmiin, esimerkiksi m, mm, turvapaikanhakijoiden, esimerkiksi ö, YK korkea pakolaisedustaja tai sitten ö, edustaja, joka vastaa kidutuksen torjunnasta me, meillä on myös, olemme huomanneet myös hyviä menettelytapoja. Rooman Fiumicinon lentokentällä on tietopiste, e, jos annetaan tietoja esimerkiksi, jos maahan pääsy evätään. Nyt voimme siirtyä tähän kolmanteen huolenaiheeseen, joka oli siis meille tärkeä huolenaihe perusoikeusvirastolle näiden tutkimusten perusteella. Se liittyy yksin matkustavien lasten hyvin herkkään asemaan. Olemme huomanneet, että menettelytavat eivät ole aina tehokkaita näistä, näissä maissa, joita olemme tutkineet ennen kaikkea niin sanottujen toisen linjan tarkastusten aikana, kun tehdään päätöksiä asian eteenviemisestä me olemme huomanneet, että pitäisi olla riippumaton edustaja paikalla takaamassa, että lasten oikeuksia kunnioitetaan. Eli, eli pitäisi, lapselle pitäisi saada väliaikainen holhoaja. Olemme nähneet tästä myös Amsterdamin Schipholin lentokentältä hyviä käytäntöjä. Siellä lapset lapset viedään vastaanottokeskukseen ja, hän, ja heistä huolehtii ulkopuolinen järjestö. Ja lisäksi lapsiystävällisyys, siitä me tiedämme, että rajavalvojien koulutuksessa lapsien kohtelusta ei kouluteta paljonkaan, mutta rajavalvojat ovat valmiita kouluttautumaan sen suhteen, miten lapsia pitäisi erityisesti käsitellä. Tästä olemme nähneet hyvän käytännön Manchesterin lentokentältä. Siellä on raja maahanmuuttoviranomaisia, jotka, jotka ovat erikoistuneet lasten, lapsimatkustajien palvelemiseen ja heitä on koulutettu myös lasten haastattelemisesta. Nyt sitten seuraava huolenaiheemme, eli yksityiselämän ja tietosuojan kunnioitus. Öm, olemme huomanneet, että kaikille rajavalvioja ei ole koulutettu siitä, että miten he voivat antaa ei matkustajille tietoja heistä tallennusta tiedoista. Ja ja, ja itse asiassa viisumitietojärjestelmän tallentamisesta ei usein kerrottu tai Schengen tietojärjestelmän. E, nämä rajavalvot itsessä olivat sitä mieltä, että kummassakin tietojärjestelmässä on suuri määrä virheitä. Eli, ja tämä tietysti vaikuttaa ihmisten yksityisen suojaan. Ja ja ongelmana on myös se, että ammattimaista tulkkausta ei ole aina käytöstä. Me kysymme rajavalvoilta, että käyttävätkö he tulkeina sellaisia henkilöitä, jotka matkustajat ovat itse tuonne, jotka ovat matkustajien mukana. Ja 67 prosenttia rajavalvojista käyttää todellakin muita matkustajia tulkeina. Ja tämä tietysti vaikuttaa ei pelkästään viestinnän laatuun ja suojelutarpeen tunnistamiseen, mutta se myös vaikuttaa tietosuoja-asioihin. Tämä on ongelmallista ennen kaikkea siksi, että rajavalvojia ei kouluteta tarpeeksi perusoikeusasioista. 45 prosenttia ähm, lentokenttärajavalvojista sanoi, että ei ole minkäänlaista koulutusta ja 41 prosenttia maja, maa rajavalvojista. Ja sitten viimeiseksi huolenaiheena on välinaikainen kiinniotto. Tämä on haaste monissa rajanylityspaikoissa. Tärkeää olisi ruoan ja veden saanti, vessojen käytettävyys ja lepopaikkojen käytettävyys. Sitten lisäksi haasteena on herkästä asemassa olevien olevien ihmisten kohtelu. Esimerkiksi lapset saattavat joutua aikuisten vastaanottokeskuksiin tai sitten naiset joutuvat yöpymään vastaanottokeskuksissa yhdessä, yhdessä miesten kanssa, eivätkä saa ovia lukittua. Ja usein väliaikaisissa kiinniotoissa kännykät otetaan pois ja tämä tietysti vaikeuttaa asianajajan yhteydenottoa tai asiakirjojen järjestämistä tai avun pyytämistä. Manchesterissa on hyvä käytäntö, jonka mukaan väliaikaisesti kiinni otetut henkilöt saavat käyttöönsä matkapuhelimen, johon he voivat laittaa oman SIM-korttinsa. Näin he voivat ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka voivat järjestää heille asiakirjoja. Sitten viimeiseksi seurantatyö, jota meidän virastomme harkitsee yhdessä kumppaneiden kanssa. Ensinnäkin yhteistyö Frontexin kanssa. Me harkitsemme sitä, että tekisimme heidän kanssaan yhteistyötä tällaisen käsikirjan kanssa, joka Frontex on tehnyt lasten kohtelusta. Ja esimerkiksi Europol ja Sepol niiden kanssa haluaisimme tehdä yhteistyötä ja tehdä käytännöllistä seurantatyötä. Haluaisimme miettiä, mitä suostuksia voisimme tehdä ja mitkä niistä olisivat heidän toimivaltansa alaisuudessa. Ja haluaisin myös antaa panostuksemme Schengenin arviointiin. Me aloitamme myös seura- ensi vuonna hankkeen biometrisistä tiedoista ja katsomme perusoikeusnäkökulmia niissä tapauksissa, kun henkilöt tunnistetaan rajan Hyvä puheenjohtaja, tässä kaikki minun puolestani ja ehkä vielä viimeiseksi voisin sanoa, että Meillä on myös tuosta konferenssista johtopäätökset, jotka ovat hyvin laaja-alaiset. Ehkä ne voidaan jakaa myös täällä teidän valiokunnassanne myöhemmin. Ne liittyvät muun muassa rajatarkastuksiin ja perusoikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan rajavalvonnassa mukaan lukien yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Nämä johtopäätökset siis perustuvat tuohon konferenssiin, johon osallistui 300 asiantuntijaa, hallitusten edustajia, kansalaisjärjestöjä ja niin poispäin. Ja haluaisin näistä johtopäätöksistä vielä muistuttaa teitä. Kiitos. Um, Kiitos. Hyvin mielenkiintoinen raportti. Komissio ja Frontex, haluaisitteko te kommentoida? Ehkä ensiksi komissio. Ai eikö? Ei ole pakko. No ei sitten. Ihan ok. Frontex, haluaisitko Frontex kommentoida nopeasti? Tiedän, että kollegat haluavat kyllä puhua. Kiitos Malcolm Olen Frontexin arviointit yksiköstä. Kiitos ensinnäkin FRAlle hyvin perusteellisesta tutkimuksesta, joka täydensi meidän vuotista meriraja-arviotamme ulkorajoista. Me teemme niin, että mietimme sitä tarkkaan, pyrimme ottamaan mukaan ne osat, jotka sopivat meidän toimimme. Näin teemme myös maarajojen ja lentoasemien kanssa tämän julkaisun jälkeen. Totta kai on tiettyä huolta olemassa, että kaikki rajavartijat eivät vie tätä eteenpäin tarvittaessa, jos tarvitaan esimerkiksi kansallista suojelua tai on kyse haavoittuvista ryhmistä. Mutta kaiken kaikkiaan uskon, on, että otamme tämän huomioon tarkkaan niin, että meillä olisi käyttäjäystävällisiä indikaattoreita käytössä, kun määritellään kansallista suojelua ja haavoittuvuutta. Ja totta kai rajavartioidenkin on oltava tässä aktiivisia, jos pitää asioita viedä eteenpäin. Me olemme käyneet keskusteluja EASON ja teidän kanssanne, kuten myös UN CHRn kanssa, niin että olisi ehkäpä kansainvälisen pakolaisoikeuden mukaista koulutusta tarjolla. Siitä keskustellaan ensi vuonna. Sitä on tarjolla kaikille niille henkilöille, jotka mahdollisesti joudut ottavat rajoilla vastaan mahdollisia turvapaikanhakijoita. Tässä tapauksessa eli kaikki rajavartijat. Tervetullut oli myös tuo ajatus, että voitaisiin levittää tätä haavoittuviin lapsiin liittyvää käsikirjaa. Me olemme nyt saattamassa sitä päätöksen myös lentoasemien osalta. Kirjasimme ylös myös sen, että on kiireellinen tarve käyttää sitä myös meri- ja maarajoilla. Tiedoksi vielä sen verran, että me saimme juuri päätöksen lyhyen operaation tämän käsikirjan tiimoilta, kun on kyse haavoittuvassa tai riskiasemassa olevista lapsista tietyillä lentoasemilla. Ehkä erityisluonteisia kuitenkin, koska siellä oli rajavartioiden rinnalla lasten oikeuksia käsitteleviä asiantuntijoita. Se oli todella onnistunut hankke. Todellista kumppanuutta saatiin aikaan ja siitä ehkä on jotain opittavaa myös jatkossa varsinkin kun on kyse näistä arkaluontoisista kysymyksistä perusoikeusasioissa. On paljon muitakin asioita, jotka on käynnistetty koulutuksen tiimoilta, kuten tekin mainitsitte. Esimerkiksi tämä on tarvetta varmasti vielä saada perusoikeusasiat paremmin mukaan kaikkien koulutukseen Frontexissa, ei pelkästään erityiskoulutuksessa, kun on kyse lapsista tai perusoikeuksista tai pakolaisoikeudesta vaan ajatellen ihan kaikkea koulutusta. Oli sitten kyse rajoista maalla, elme, merellä tai ilmassa. Takaan sen, että olemme panneet mielemme suosituksenne ja luotamme jatkotukeenne. Thanks, um... Kiitos. Nyt sitten kollegat, niin nämä tutkimukset ovat kovaa työtä. Tiedän tämän, koska ovat tehneet tapaustutkimuksia sellaisten mutkien suhteen, jotka pysä, pysäytetään lentokentillä tai maarajoilla, ja ovat katsoneet oikeuksia ja heidän oikeuksensa rikkomuksia ja lapsia, jotka joutuvat vaikeuksiin näissä tilanteissa. Me tiedämme, että nämä ovat erityisen monimutkaisia tapauksia. Ja te valitsitte viisi kansainvälistä lentokenttää, ja tämä jo sinällään on, on monimutkainen tehtävä. Tiedämme tämän, koska olemme tehneet tätä aikaisemminkin, siis onnettelut näistä tutkimuksista, ja nyt sitten toiseksi eh, kollegat haluavat esittää kysymyksiä, ja haluan aloittaa tämän, mutta ensiksi haluaisin kysyä ihmisarvosta ja, ja vapauden riistämisestä. Olette puhuneet, puhuneet siitä, mitä tapahtuu lentokentällä, jos joutuu vaikeuksiin, jos, jos siis otetaan kiinni tai muuta. Jäsenet ovat varmasti nähneet tällaisia tapauksia, joten näen tämän nyt rakenteellisesta näkökulmasta, eikä välttämättä yksilöiden näkökulmasta. Kun te, te puhutte EU-tason muutoksen hausta, eikä kansallisella tasolla kansallinen lainsäädäntö suojele syrjinnältä. On siis syrjinnän vastaisia lakeja ja maahanmuuton lakeja. Ne, niissä, ne ovat kyllä syrjivämpiä äh, esimerkiksi lentokentillä. esimerkiksi tietty lainsäädäntö ei välttämättä päde lentokentällä tai satamassa, sillä nämä ovat sellaisia alueita, joissa, joissa voi melkein tehdä mitä haluaa. Eli katso, tarkastelitteko te tätä myös? Puhun tästä, sillä kun henkilö pysäytetään ja tarkastetaan, voi tapahtua kaikenlaista. Olen lukenut tästä ja myös lukenut nämä kertomukset, tutkimukset. Puhutte ähm, kirjasta Realiteetti tulla, tai se mahdollisesti tulee pysäytetyksi lentokentällä ja joutuu tarkastukseen tai ruumitarkastukseen. Se on melko vaikea tilanne. Siis tarkastelitteko myös kansallista lainsäädäntöä? Esimerkiksi jokin aika sitten Puolassa Shirin de Borin tapauksessa rajavalvojat pyysivät tätä henkilöä ottamaan turpahaninsa pois yhä uudestaan e, vain alentaakseen tätä henkilöä. Tämä tapaus meni oikeuteen kansallisella tasolla ja tämä, mutta oikeudenkäynti hävittiin, joten hän ei saanut muutoksen hakua läpi. Eli siis nämä tutkimukset ovat kyllä hienoja, mutta kansallisessa lainsäädännössä on mahdollisuuksia alentavaan käsit, ihmisten käsittelyyn lentokentillä. Olisiko teillä tästä mielipidettä? Sillä todellakin tilanne on vaikea kansallisen lainsäädännön kannalta, kun henkilö otetaan kiinni ja kun toimitaan syrjivällä tavalla olette käsittäneet turvapaikka-asioita, lapsi, lapsiin liittyviä asioita ja niin poispäin, niin se on eri asia. Mm, nyt sitten Timothy Kirkhope ensiksi. Chairman, it follows on. Mielenkiintoista, kuinka tässä jatkan siitä, mihin itse pääsitte äsken. Se on mielestäni tärkeä asia. Minäpä katselen asiaa hieman toiselta puolelta, jos sallitte. Nimittäin tietenkin vara valvon, la, äh, la, ja, rajavalvontaviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten tehtävät ovat aivan omanlaisiaan. Manchester Manchesterin lentokenttä oli yksi tutkittu lentokenttä tässä tutkimuksessa. Mielenkiintoista kyllä se ei ole maan tärkein lentokenttä niin kuin joissakin ma- muissa maissa tutkitut lentokentät, mutta kuitenkin sinne saapuu suuri määrä väkeä. Ja kuten tuossa todetaan, niin tässä on oikeudellisessa rakenteessa ikään kuin tietty aukko. Ja minä nyt mietin tässä sitä, että tässä raportissa toteatte, että virkailijat voivat olla vihamielisiäkin jopa tai verbaalisesti vihamielisiä ja ei auttavaisia. Mutta sitten kun mietitään subjektiivisuutta, ja tästä olen huolissani, nimittäin tämähän on mielipidekysymys. Olen itse tutustunut moniin tapauksiin, joissa ihmiset ovat myöhemmässä vaiheessa sitten oikeusprosessissa argumentoineet, että heitä käsiteltiin epäasianmukaisesti rajavalvontaviranomaisten toimista ja kun analysoidaan tilannetta, niin aivan selvästi voi olla kysymys vain väärinymmärryksestä tai jopa nämä ihmiset itse ovat jossakin tapauksissa käyttäneet tätä vihamielisyyssyytettä tai ystävällisyyden puutesyytettä käynnistääkseen oikeusprosessin, mutta tietenkään oikeusprosessi ei voi perustua tai sitä ei voi käynnistää ennen kuin henkilö on otettu kyseisen oikeusjärjestyksen piiriin. Ja rajalla kun ollaan, niin esimerkiksi jos on vaikkapa turvapaikanhakija tai maan, maahanmuuttaja, ja jos ei kuulu näihin kategorioihin, niin minkälaista oikeussuojaa ei ole. No minun ajatukseni on hieman päinvastainen, että silloin on Silloin kysymys on siitä, että voidaanko henkilö päästää maahan sisään niiden EUn sääntöjen puitteissa ja maan omien sääntöjen puitteissa, jotka ovat voimassa. Eli tässä ei ole nyt ihan selvä tilanne. Eli olen tyytyväinen siihen, että tässä raportissa on, on tehty paljon työtä, mutta jotkut näistä asioista, jotka esititte, ovat hieman epärealistisia. Ja siinä ehdotetaan sellaista kunnioituksen tasoa, jotka Valitettavasti normaalissa maailmassa, jossa elämme, on vaikea taata. UK lentokentillä standardit ovat aika korkeat. Tiedän ihan käytännössä, että käytännössäännöt ovat siellä tehokkaasti käytössä ja erityisesti lapsia täytyy käsitellä asianmukaisesti. Kaikkialla Euroopassa standardit eivät ole yhtä hyvät, niitä täytyy parantaa, mutta kuten totesin, varsinainen kompetenssi, tämän, tämän raportin kompetenssi on on aivan selkeä, mutta taas oikeudelliset vaikutukset jäävät kyllä hyvin hämäriksi. Niin satamissa, satamissa ja lentokentillä pitää olla myös turvalliset oikeudelliset puitteet, sillä nämä ovat erilaisia olosuhteita. Oikeudellista varmuutta tarvitaan siis myös siellä, se on tärkeää. Mutta toinen kysymys, jonka esitin, on se, että minkälaista yhtenäisyyttä on satamien ja lentokenttien välillä. Esimerkiksi Puolan tapaus saattaa olla erilainen kuin mitä Saksassa tapahtui samaan aikaan. Eli, eli eri maiden lentokenttien ja satamien välillä on eri suuria eroja. Öm, käytännöt ovat hyvin erilaisia satamissa ja lentokentillä kaikkialla Euroopassa. Se on myös yksi huolenaihe. Sitten Birgit Sippelen. Kiitos. Ehkä ensiksi voisin lyhyesti kertoa tai kommentoida perusoikeuskonferenssin tuloksia, sillä tehän, puhuit, tehän mainitsittekin, mainitsittekin salakuljetuksen perusoikeusnäkökulmista. Rajatarkastukset puhuitte niiden haasteista. Minun kysymykseni olisi, miksi näin on, kun ei ole oikeanlaisia tiloja, ei ole oikeanlaisia kielipalveluita, henkilökunta ei ole ehkä pätevää, kun on kyse lapsista tai muista ryhmistä. Miksi näin on? Eivätkö asiasta vastaavat viranomaiset ole tietoisia siitä, että heidän pitäisi hoitaa tiettyjä tehtäviä? onko niin, että ei haluta käyttää varoja henkilökunnan kouluttamiseen ja lisäksi vielä näiden kohtien lisäksi, onko mm, asiasta vastaavilla viranomaisilla valmiutta muuttaa järjestelyitä ja myös taloudellista toimintaa näiden haasteiden selättämiseksi? Kiitos, tämä on hyvä kysymys. Sitten Juan Fernando. Kiitos. Kysymykseni liittyy noihin samoihin huolenaiheisiin, joita kollegoillakin on. Me tietysti kaikki arvostamme perusoikeusviraston roolia. tietojen syvällisessä analysoimisessa kun tarkastelemme sitä, mitä tar- ta- tapahtuu maarajoilla ja lentokentillä ja kun tarkastelemme perusoikeuksien toteutumista näillä, näillä aloilla, me kaikki tiedämme, että meillä on tässä viestintäongelma. Sehän on aivan selvää. Nämä miljoonat eurooppalaiset kansalaiset, jotka Euroopan unionin sisäisesti ylittävät rajoja, he jopa viikoittain, tai me Euroopan parlamentin jäsenet jopa päivittäin joudumme kokemaan näitä rajatarkastuksia, jotka kyllä johtavat perusoikeusongelmiin. Meillä on koulutusta, meillä on oikeudellista koulutusta, me tiedämme, mikä on kaikki tämän kaiken tausta, mutta Miljoonat ihmiset eivät tiedä mitään oikeudellisista normeista, ähm, kun siis äh, puhutaan kohtelusta lentokentillä. Nämä ihmiset eivät tiedä profiloinnista tai syrjinnästä tarkastuksessa. E, saatetaan ottaa huomion kohteeksi erityisesti tiettyjä yksilöitä, enemmän kuin toisia. Ja ihmiset eivät tiedä, miten to- toimia tällaisessa tilanteessa, joten minun kysymykseni on, mitä voitaisiin tehdä tämän parantamiseksi, jotta suuri yleisö tietäisi paremmin, että on olemassa eurooppalainen perusoikeuskirja, jolla on oma roolinsa, joka pitäisi olla tärkeä. Miten me Euroopan parlamentin lainsäätäjät voisimme paremmin huolehtia siitä, että kansalliset lainsäädännöt noudattavat paremmin, paremmin EU-standardeja, jotta tiedettäisiin paremmin näiden välineiden sitovuudesta. Miten voisimme taata sen, että ihmiset jotka osallistuvat tämän koko turvallisuusjärjestelmän täytäntöönpanoon, tietävät, että perusoikeuskysymykset liittyvät tähän. Me, meidän vaikutelmamme on se, että nämä yksityiset turvallisuustyöntekijät lentokentillä esimerkiksi eivät tiedä mitään. He vain seuraavat tai noudattavat käskyjä. Kun otetaan esille oikeuskysymykset ja se, että kunnioitetaan ihmisarvoa, joka on perusoikeus, joka on määritelty perusoikeuskirjassa, silloin sanotaan vain, että no me emme tiedä tästä mitään, me noudatamme käskyjä ja sinä teet kyllä nyt aivan samoin kuin kaikki muutkin. Sinä tottelet, seisot siinä, etkä koske laukkuisi ja sitten sinulle tehdään kattava ruumiintarkastus. Se on sinun velvollisuutesi, näin sanotaan. Miten voisimme myös tämä käytännön puolen muuttaa, vaikuttaa siihen. Kaikki näiden tutkimusten ja kaikki nämä tutkimukset ja analyysit, kyllä niitä arvostamme. Kiitos Huan. Ehkä kerrot tässä myös John F. Kennedy-lentokentän tutkim- kokemuksestasi. Taisit kertoa siitä kerran. Niin emme yritä, emme mieluusti sitä enää muistelekaan, mutta selitit sen silloin niin hienosti. Ja sitten, ole hyvä. Euh, je vous remercie euh, pour ces deux... Kiitoksia mielenkiintoisesta selvityksestä, joka tuo esille asian, joka ei ole kovin paljon esillä ollut rajoillamme. Tämä liittyy turvallisuuden takaamiseen, mutta myös perusoikeuksien takaamiseen – selvityksen tulokset ovat aika huolestuttavia ihmisarvoa ajatellen ja mitä tietoa on tarjolla tai minkälaisia oikeussuojakeinoja on. tapauksia on edelleen myös lasten kohdalla. Suositukset ovat hyvin tärkeitä ja nyt täytyy vaan päästä sanoista tekoihin. Eli miten jäsenvaltiot ja komissio ovat ottaneet vastaan ehdotukset, ovatko jo sitoutuneet toteuttamaan jotain suosituksia. Onko niin, että FRA harjoittaa seurantaa myös suositusten täytäntöpanon kohdalla niin, että ne perusoikeusnäkökulmat otettaisiin myös Schengen arvioitiin paremmin mukaan. Miten me parlamentin jäsenet puolestamme voisimme tarttua näihin tuloksiin selvityksessä myös lainsäädäntötyössä? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Mutta vakava asia Huonin kysymyksessä on se, että kyse on myös profiloinnista. Seuraavaksi Rova Winberg. Miss Winberg. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mielenkiintoisesta alustuksesta. Todellakin teillä on paljon haasteita. Minä vain toteasin sen verran, että olemme myönteisiä sikäli, että siis kakkosta eurodakkia käytetään ja myös tietojen vaihtoa yhä enemmän. Pidämme myönteisenä sitä, että Frontex saa myös enemmän toimivaltaa niin, että tiukkaan Dublin-asetusta noudatetaan. Tästä minulla olisi kysymyskin. Onko jotain selvitystä siitä, miten Dublin-asetusta on noudatettu eri jäsenvaltioissa? Kiitos. thank you. Kiitos. Siinä taisivat olla kaikki puheenvuoropyynnöt. Joten olkaa hyvä. Ja kiitos vielä näistä tutkimuksista. Mikrofoni ei ole päällä. Um, chairman, starting with... Puheenjohtaja, niin. Vapauden riistokysymys otetaan ensimmäiseksi erityisesti maan rajan ylityspisteissä ja kuinka ne liittyvät maakohtaiseen lainsäädäntöön. Emme ole tehneet mitään erityistutkimusta tämän suhteen, mutta Schengenin äh, rajalainsäädäntö, joka on osa Schengenin lainsäädäntöä, liittyy nimenomaan näihin rajan ylityspisteisiin. Ja niissä todetaan, että matkustaja täytyy kohdella ihmisarvoisella tavalla, ja tämä on aivan kiistämätön totuus. Me olemme tutkimuksessamme keskittyneet siihen, että kun henkilöt pidätettiin, eli heidän vapautensa riistettiin, niin varmistettiin, että he, heille ainakin kerrottiin asianmukaiset tiedot ja tapahtuiko näin ja että heille annettiin mahdollisuus oikeusapuun, eli heillä annettiin tietoa tästä oikeusapumahdollisuudesta. Ja siinä havaitsimme, että Missään nimessä kaikissa tapauksissa tiedot eivät kulkeneet asianmukaisella tavalla maahantulijalle. Kysymys, joka minun mielestäni liittyy omaan kysymykseesi, liittyi etniseen profilointiin. Ja me tässä kyselytutkimuksessamme, jonka esitimme rajavalvojille ja kuten totesin, 400 vastausta saatiin. Se on aika hyvä otanta. Ja se löytyy liitteenä raporttiimme. Se on aika mielenkiintoista luettavaa kun katsoo kaikkia noita kysymyksiä. Eli me esitimme heille kysymyksiä siitä, kuinka he profiloivat näitä maahantulijoita. Ja tässä totesimme, että kokonaisuutena emme havainneet minkäänlaisia systemaattisia syrjiviä profilointikaavioita, mutta kyllä löysimme yksittäisiä mahdollisia syrjintätapauksia ja haastatellut matkustajat totesivat, että toisen linjan tarkastuksissa he havaitsivat syrjivää kohtelua. Tämä liittyy vahvasti etniseen profilointiin, josta me jo 2010 laadimme tämän käsikirjan eli nimenomaan tällä nimellä, kuinka välttää etnistä profilointia. Ja tämä oli osoitettu erityisesti can, can be still. maahan tulijoille. Ja tämä varmaankin kannattaa ottaa huomioon, että tätä olemme suositelleet myöskin Frontexin kollegoillemme, jotta he ottaisivat sen käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja myöskin omissa koulutuksissaan. Ja sitten jos voin siirtyä käsittelemään Kirkhopin esittämää kysymystä, sanoisin, että meidän täytyi ottaa Manchester tutkimuskohteeksemme, koska me ensin olimme miettineet UK on isoin lentokenttää Heathrowta, mutta sitten lopulta emme päässeet Heathrowhun kuitenkaan, emme saaneet lupaa suorittaa sitä tutkimusta siellä. Mutta tietenkin meidän tar- tarkoituksemme alun perin oli tehdä se siellä. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa pystyimme myöskin mittaamaan näitä käytänteitä aivan hyvin äh, Manchesterissa, joka on suhteellisen iso lentokenttä, kuten tiedätte. Ja sanoisin, että mitä tulee esittämisi kommentteihin, niin meidän maarajaraporttimme yhteenvedossa toteamme, että siinä missä useimmat tarkastukset suoritetaan kunnioittavalla tavalla, niin epäkunnioittavasta käytöksestä tai asiattomasta kielenkäytöstä eh, olivat havaitta, niitä oli havaittavissa kaikilla lentokentillä eri ö, määriä. Ja voitaisiin sanoa, että kyseessä useimmissa tapauksissa oli selkeästi kielillinen ongelma, siis kielimuuri, eikä niinkään virkailijan huono tahto. Sen sijaan löysimme useitakin positiivisia esimerkkejä virkailijoiden käytöksestä, jotka, jotka suorastaan ylittivät velvollisuutensa. Monet virkailijat esimerkiksi ottivat esiin ihan omista taskuistaan vettä henkilöille, jotka oli pidätetty hankalissa olosuhteissa. Eli jos jotakin erityistä mainittavaa negatiiviseen asenteeseen on, niin voidaan todeta, että sun kunnioittava kommunikointi ja henkilöiden kohtelu silloin, kun henkilöt ovat haavoittuvassa asemassa, on taattava. Ja sitten kysymys liittyen siihen, miksi ei ole enempää tietoisuutta oikeuksista ja ehkä tahtoa myöskin parantaa tätä tilannetta, jotta voitaisiin noudattaa ihan niitä kirjoitettuja sääntöjä, sääntöjä esimerkiksi Schengenin rajasäännöstössä, koska säännöthän on sinne aivan selkeästi kirjattu. No me olemme todenneet, ja viittaan tähän liitteeseen edelleen, niin havaitsimme näissä kysymyksissämme ja vastauksissamme, jota saimme kysymyksiin, että haluaisitteko lisäkoulutusta ja indikoikaa ne aihealueet, joista haluaisitte lisää koulutusta ja kysymys numero oli 32 ja saimme paljon palautetta. Va- rajavalvontavirkailijat totesivat, että pahoittelen, mutta en tiedä paljonkaan lastensuojelusta eikä eh, tällaisista asioista ja haluaisin lisäkoulutusta. Ja sitten kysymykseen, haluaisitteko eh, investoida lisää rahaa tähän koulutukseen, niin he eivät pystyneet tähän vastaamaan, mutta he halusivat mielellään, että näin, nähdä, että näin olisi Sepolissa haastattelimme henkilöitä ja myöskin Frontexissa. Ja uskoisin, että aika suuri osa näistä hankaluuksista liittyy siihen, että pitäisi tarjota asianmukaista koulutusta rajavalvontaviranomaisille. Kyse ei ole pelkästään siis tietoisuuden puutteesta tai herkkyyden puutteesta, vaan ihan siihen tarjottavan koulutuksen puutteesta. Ja sitten Akilarin kysymys liittyen siihen, ky, kysymys, eli olette aivan oikeassa siitä, että ihmiset eivät ole kovin tietoisia oikeuksistaan erityisesti, kun he ovat haavoittuneessa asemassa. Ja tämä on nähtävissä ihan 2008 vuodesta lähtien tehdyissä tutki, kaikissa tutki, tutkimuksissamme esimerkiksi. Silloin jo todettiin, että maahantulijat ovat kovin vähän tietoisia oikeuksistaan. Ja mainitsisin kaksi asiaa tässä yhteydessä. Ensinnäkin FRA julkistaa yhä enemmän käsikirjoja, jotka on suunnattu selling, though we don't charge any money for this, the best selling products which we laadimme yhä enemmän käsikirjoja, jotka on suunnattu erilaisille lainkäyttäjille, ammattilaisille, esimerkiksi viranomaisten edustajille. Various aspects of, uh, of refugee law. Ja tässä viitataan uh, pakolaislainsäädäntöön ja tietosuojalainsäädäntöön. Näyttää, että nämä käsikirjat tulevat tarpeeseen, eli hakijoille on tarpeen tarjota tietoa näistä oikeuksista. Ja olemme havainneet lukuisiakin lupaavia käytänteitä, niitä voitaisiin kutsua jopa parhaiksi käytänteiksi. Eli yhtäältä kun on olemassa tietyissä jäsenvaltioissa epätietoisuutta oikeuksista, niin, tai, niin toisissa maissa taas tietoisuutta on enemmän ja olisi toivottavasti aika helppoa FRAn taholta levittää näitä lupaavia käytänteitä eri jäsenvaltioihin, ja sitä olemme tehneetkin. Esimerkiksi viharikoksen suhteen olemme toimineet juuri näin. Olemme perustaneet työryhmän jäsenvaltioiden välille, ja tuolla työryhmässä pystymme keskustelemaan ja levittämään ja jakamaan hyvin tehokkaasti niitä käytänteitä, joita joissakin valtioissa on jo menestyksekkäästi sovellettu. Ja sitten Rivodalonin kysymykseen, jos siirtyisin, niin me toimimme siten, että me osallistumme Schengen-arviointeihin säännöllisesti. Tämä on prosessi, jossa EUn perusoikeusvirasto antaa oman ää, lausuntonsa pyynnöstä. Ja meitä on pyydetty antamaan oma arviomme sekä yleisellä tasolla Schengenin arvioinnista – ja sen rakenteesta, kuinka pitäisi mitata esimerkiksi ihmisoikeuksien noudattamisesta ja sitten myöskin jäsenkohtaisia arviointeja Schengen-arviointien osalta. No, pahoittelen, että viimeiseen kysymykseen liittyen, joka koski Dublinin asetu, asetusta, niin pahoittelen, että en voi varmaankaan siitä kovin paljon sanoa, koska tässä nimenomaisessa raportissa emme tätä kysymystä juurikaan käsitelleet, joten en haluaisi tässä kohtaa sanoa sellaisia asioita, jotka eivät perustu äh, riittävällä tavalla äh, tietoon, joka olisi, olisi tästä tutkimuksesta peräisin. Tässä varmasti olikin tämä keskustelu. Haluaisin vain toistaa sen, mitä sanoin aluksi. Nimittäin haluaisin kiirtää teitä, herra Aping, mutta myös koko perusoikeusviraston tiimiä tästä hyvin monisyisestä työstä juuri satamien ja lentokenttien suhteen tätä ei ole tehty aikaisemmin, sillä kyse on monimutkaisesta ja hieman vaikeasta alueesta profilointi esimerkiksi. Ja tämä on erittäin tärkeää työtä tälle valiokunnalle. Näitte, että, että tässä oli hyvin tärkeitä seikkoja keskustelussa tuli esille. E, oli hienoa, että saimme tämän esityslistalle ja saimme teidän esittelynne. En tiedä, mitä, tarka, mitä tapahtuu Schengenin ja muiden sääntöjen suhteen lentokentillä ja satamissa henkilöitä ei suojella tarpeeksi. Ei se tarkoita myöskään sitä, että olisimme liian helläkätisiä, mutta ihmisarvon suojelu, ennen kaikkea heikompien ryhmien suojelu, sillä on kyllä puutteita eri jäsenvaltioissa. Ja äm, meidän pitää tässä valiokunnassa olla hyvin tietoinen näistä ongelmista. Tässä ei puhuta turvallisuudesta, se on yksi seikka, mutta ö, pitäisi puhua myös säännösten yhdenmukaisuudesta lentokentillä ja satamissa. Te näette, että täällä valiokunnassa on paljon osaamista tämän suhteen. No niin, sitten voimme jatkaa seuraavaan esityslistan kohtaan. Me olemme nyt hieman, mm, me olemme aika hyvin aikataulussa, joten ehkä äänestys voidaan pitää jopa e-, ennen varttia yli 12, joten jos henkilökunnassa täällä on joku, e, jonka pitäisi pyytää paikalle jäseniä äänestämään, niin Aino, otetaan sitten äänestys vartija yli 12. Näin siellä, että salissa pyöriteltiin silmiä. No hyvä on, pidetään suunnitelman mukaisesti äänestys vartija yli 12. Ja se aloitetaan siis täsmällisesti vartija yli 12, haluaisin muistuttaa. No niin, ja sitten seuraava esityslistan kohta. Eli komission esittely kuudennesta, joka toinen vuosi laadittavasta kertomuksesta Schengen-alueen toiminnasta. 27. marraskuuta komissio hyväksyi tämän kertomuksen ja edellistä kertomusta käsiteltiin heinäkuussa täällä Libe-valiokunnassa. Nyt teidän komissiolta herra Nielsen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tilaisuudesta lyhyesti esitellä Me Se hyväksyttiin, kuten totesitte viime viikolla komissiossa. Ylemme, yleensä olemme kutsuneet tätä terveystarkastukseksi Schengen-alueella. Haluaisimme tehdä arvion tosiasioihin perustuen, saada kuvan siitä, miten Schengen toimii. Ehkä tarvitaan myös keskustelulle aineksia Schengenin toiminnasta. Tavanomaisen tapaan kertomuksessa on koko schengen säännöstö mukana, mutta varsinkin jos ajatellaan raja-arvoja, ulkorajojen hallintaa, myös kyllä sisärajat tässä kertomuksessa mukana on aikakausi toukokuun alusta lokakuun loppuun. Se näkyy myös sisällössä. Muutama kohta kertomuksesta. Kun katsotaan ulkorajojamme, niin tuskin on mikään yllätys, että tärkein ongelma on se, että on valtava määrä, eli peräti ennätys, ennätysmäinen määrä ihmisiä tullut merirajoilla, varsinkin Italiassa, mutta myös Kreikassa. Sitten jos katsotaan itäisiä maarajoja, niin se on aika rauhallista ollut Ukrainan kriisi. Sanoisin, ei ole vielä antanut aihetta paineelle itäisissä jäsenvaltioissa. Tilanne voi tietenkin muuttua nopeastikin. Sitten lopuksi olemme ottaneet sitten esille ulkorajoista keskustelua, jota viime kuukausina on käyty siitä, että miten rajatarkastusten myötä voidaan puuttua haasteeseen, joka liittyy niin kutsuttuihin ulkomaisiin taistelijoihin, eli ihmisiin, jotka yleensä ovat EU-kansalaisia, jotka menevät Syyriaan ja osallistuvat sotaan siellä, sitten ehkä palaavat radikalisoituneina. Rajatarkastus ei tietenkään ole ainoa ratkaisu tähän, siinä tarvitaan monia toimenpiteitä, mutta on se yksi tekijä kuitenkin, johon on syytä kiinnittää huomiota. Me olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa, miten rajasäännöstöä voitaisiin toteuttaa, tehdä tehokkaampia tarkastuksia. Ehkä nyt on päästy eteenpäin yhteisymmärryksen etsimisessä niin, että Schengen-säännöstö olisi riittävän joustavakin, jotta paremmin voidaan puuttua näihin asioihin. Sitten sisärajoista tilanne Schengenin alueella – selvityksestä käy ilmi, että vielä on parantamisen varaa toisiasiassa liikehdinnässä, eli joilla ei ole oikeutta jäädä tänne, mutta kuitenkin liikkuu jäsenvaltioiden välillä. Se käynnistettiin pari vuotta sitten Frontexin kanssa, jotta saataisiin enemmän tosiasioihin perustuvaa arviointia siitä, mitä Schengen-alueella tapahtuu, kuinka suuresta määrästä on kyse. On vielä paljon jäsenmaat, jotka eivät ole pystyneet tarjoamaan mitään tarkempaa kuvaa Frontexille tilanteesta. Ja kuten aina, meillä on kolme tapausta jäsenvaltioista, joihin on tullut ulkorajoille väliaikaisia tarkastuksia noin viikon kuluttua. Aikaisemminkin on huomattu, että komission ei ole syytä ruveta kyseenalaistamaan toimia sinällään, koska siellä on omat syyt taustalla. Sen sijaan tuomme esille kertomuksessa sen, että emme pidä ihan tyydyttävänä valtioiden raportointia sen jälkeen, kun rajatarkastukset on otettu uudelleen käyttöön, miten oikeasuhtaista se on tehokasta, miten se vaikuttaa liikkumiseen, kun meillä on nyt rajasäännöstössä omat indikaattorimme, josta pitää siis ilmoittaa komissiolle ja parlamentille. Mitä tulee Schengen arviointeihin sitten, niin paitsi että meillä on vanhat mekanismit, jotka ovat nyt päättyneet, niin olemme saaneet uusia mekanismeja. Minä uskaltaisin sanoa, että olemme aika hyvin päässeet eteenpäin, kun olemme valmistelleet uuden mekanismin käytönottoa ensi vuonna kaikki ne valmistelevin asiakirjoineen 2015 osana normaalia käytännön arvioinnin velkiä Alankomaita, Itävaltaa, Saksaa ja Liechtensteinia – Schengen-äänestön kaikilla alueilla. Tämän lisäksi teemme myös ilmoittamattomia vierailuja ulko- ja sisärajoilla. Siihen valitaan joukko jäsenvaltioita Schengen-alueesta. Valitettavasti tässäkin kertomuksessa on jouduttu toteamaan, että neuvostolla vieläkään sanotaankaan päätöstä Romanian ja Bulgarian sisärajojen tarkastusten lopettamisesta, mutta toivottavasti se piakkoin toteutuu. Lopuksi johtopäätöksistä jotain. Tässä kertomuksessa olemme ottaneet esille kolme asiaa lopuksi. Toivottavasti siitä voidaan käydä keskustelua. Olisi hyvä kuulla neuvostoa ja parlamenttia aiheesta. Ensinnäkin, miten valmiita itäiset rajat ovat, jos tilanne ehkä muuttuu – olemmeko valmiita hoitamaan tilannetta, onko meillä toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi. Toiseksi ehkä enemmänkin liittyen siihen, minkälaiset muuttovirrat ovat, tai onko Schengen hallinnoinnissa jotain sellaista, jota voitaisiin vielä kohentaa tai ehkä muuttaakin, ottaen huomioon myös muuttopaineet tai vastaamatta nyt suoraan kysymykseen, että onko ehkä enemmänkin kyse jostain muista politiikan aloista, jotka tähän kiinteästi liittyvät, turvapaikkakysymykset tai yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Lopuksi käytännöllisempi kysymys, mutta haluamme kyllä jäsenvaltioista palautetta tästäkin liittyen vissiin, miten se toimii käytännössä, mitä kokemuksia tähän mennessä on tullut. Eli riittäkö tämä puheenjohtaja, mutta mieluusti vastaan kaikkiin jäsenten kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos herra Nielsen. Tämä oli lyhyt esittely, mutta se, siinä oli painavaa sanottuna ja, sanottavaa ja esititte kolme tärkeää kysymystä, isoa kysymystä itärajoista, viisumitietojärjestelmästä ja niin poispäin. Täällä nyt ei monia jäseniä paikalla, mutta tässä oli, tuli tärkeitä kysymyksiä ja tämä on tärkeä alue, joten ehkä herra Carelio voisi aloittaa. Queria agradecer à Comissão Europeia e ao Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon komission edustajalle erittäin kattavasta ja yksityiskohtaisesta kertomuksesta. Se on hyvin laadittu, erittäin hyvin laadittu. Ottaisin aluksi esille kaksi asiaa. Ensinnäkin luvut, jotka komissio on sisällyttänyt lisääntyvään siirtolaismäärään sisältävät myöskin nuo välimerellä kuolleet henkilöt valitettavasti. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että meillä on yhä enemmän siirtolaisia tulossa Välimeren kautta Kreikkaan ja Italiaan ja myöskin sen seurauksena turvapaikan hakijoiden määrän lisäys ja haluaisin nyt viitata tähän ohjelmaan ja toimenpiteisiin ja siihen, että komissio on sanonut, että tämänhetkisessä lainsäädäntökehyksessä nämä valtiot ovat äh, siinä asemassa, että ne pystyvät kohtamaan nämä haasteet ja mitään uutta lainsäädäntöä ei tarvita. No tämä on erityisen tärkeää, sillä jopa tämänhetkisessä tilanteessa populistipuolueet sanovat, että sääntöjä täytyy muuttaa heti, kun taas käytännössä se, mitä meidän pitäisi tehdä, on panna täytäntöön ne säännöt, mitä meillä on Schengenin säädökset ovat asianmukaisia ja ne täytyy panna asianmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se tarjosi meille hyvin yksityiskohtaisen analyysin tilanteesta ja se sisältää myöskin nämä väliaikaiset sisärajatarkastusten käyttöönotot ja myöskin ulkorajatarkastuksen tarkastusten lisäyksen. EU oli tässä asiassa aivan oikeassa, kun se totesi, että uus, uudet kriteerit pitäisi ottaa käyttöön Schengen-alueella tätä uutta mekanismia varten. No ehkäpä ette olleet niin tyytyväisiä parlamentin harjoittamaan paineeseen aikanaan, mutta olimme lopulta kuitenkin oikeassa. Haluaisin kiittää komissiota myöskin sen tekemästä aloitteesta, joka nopeuttaa sanktioiden langettamista sellaisten jäsenvaltioiden suuntaan, jotka eivät pane direktiiviä käytäntöön. Ja kiittä, kiittäisin komissiota myöskin siitä, että se on valmistellut, valmistellut hyvin helmikuussa voimaan tulevat uudet Schengen-toimenpiteet. Euroopan parlamentti odottaa suurella mielenkiinnolla kertomusta, joka koskee ilmoittamattomia vierailuja. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka nostatti konflikteja parlamentin ja neuvoston välillä, jos nyt saan teitä muistuttaa siitä. Ja nämä ilmoittamattomat, raportoimatot äh, vierailut, jotka sisältävät arviointi- ja tutkintatoimia Schengenin puitteissa. Ja sitten on aihe, joka on enemmänkin neuvoston toimivaltaan kuuluva Eli Bulgarian ja Romanian ö, kysymys. Eli nämä turvallisuusongelmat, jotka tuolla havaittiin, eivät olleet eurooppalaista perua, vaan enemmänkin kansallista, kansallista luonteeltaan. Ja muistutettiin, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota turvallisuustarkastuksiin ja turvallisuusauditointeja pitäisi suorittaa säännöllisesti ja niiden suorittaja ei saisi olla yksityinen sopimustyötä tekevä tällainen toimija tai firma, vaan niiden pitäisi olla kansallisten viranomaisten suorittamia viisumeista sitten ihan lopuksi muistuttaisin, mitä kuulimme juuri FRAn tekemästä tutkimuksesta juuri äsken. Eli että meillä on hyvinkin korkeat virheasteet havaittavissa tuolla verkailija rajavalvontaviranomaisten toimissa. Tämä koskee erityisesti biometrisiä tietoja ja FRAn esityksessä kävi ilmi myös, että esimerkiksi tilastojen keruussa on tapahtunut virheitä ja tämä tarkoittaa sitä, että on aina vaarallista tai siihen riittyy aina tietty vaara, kun tunnistetaan henkilöitä tällaisten käytänteiden perusteella. Nämä olivat ne kommentit, mitä minulla oli tällä hetkellä annettavana. Kiitos Carlos. Seuraavaksi Revoldalon Bonifoy. Kiitos puheenjohtaja. Kertomus osoittaa, miten paljon tässä on yhteensopimattomuutta jäsenvaltioiden toiminnassa Schengen-säännöstössä suhteessa unionin toiminta, varsinkin perusoikeuksien kunnioittamisessa. Komissio kuulemma harjoittaa jatkuvaa seurantaa palauttamisdirektiivin täytäntöönpanosta varsinkin, mitä liittyy hallinnollisiin kiinniottoihin, niin että rikkomusmenettelyä käynnistettäisiin joitakin jäsenvaltioita vastaan tulevina kuukausina. Voisitko täsmällisemmin kertoa, missä mennään ja millä perusteella rikkomusmenettely käynnistettäisiin? Tämä liittyy myös pidätyksiin ja niitä tehdään laajasti monissa jäsenvaltioissa, vaikka sen pitäisi olla vain viimeinen keino maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat kammottavissa oloissa ja heillä ei ole juurikaan mitään kansalaisoikeuksia. Ja siksi tämä on jatkuvasti esimerkkiä myös maahanmuuttajien rikkomisesta. Kertomuksessa on esitetty muitakin mahdollisuuksia kuin kiinniotto, jotta voitaisiin perusoikeuksia kunnioittaa. Voitteko antaa esimerkkejä niistä käytänteistä, joita olisi käytetty jossakin sen valtiossa? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi Anguriano. Yes, thank you, Chair. Uh, just two points to... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin kohta kolme kuusi tästä kertomuksesta. Komissio on sanonut, että se tukee täysin Bulgarian ja Romanian liittymistä Schengen-alueisiin. Mitkä ovat viimeisimmät tiedot tästä? asiasta. Voisiko komissio antaa uusimpia tietoja? Ja sitten 3.4 samassa kertomuksesta viisumipolitiikka ja takaisinottosopimus Kypros, Puola ja Romania muun muassa – Nämä liittyvät niin sanottuihin kolmasiin maihin, niiden joukossa Australia ja USA. Kysymys kuuluu, aikooko komissio ottaa lisätoimia käyttöön ja voidaanko, ottaa, voidaanko odottaa ö, uusia kehityksiä lähitulevaisuudessa? Seuraavaksi Birgit Sippele. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että Tämän päivän valiokuntakokous on todella mielenkiintoinen. Me keskustelemme siitä, miten voimme parantaa turvallisuutta ja sitten tänä aamuna puhuttiin rajatarkastuksista, että niistä on selkeitä sääntöjä, miten ne pitäisi hoitaa, mutta niitä ei selvästikään noudateta kaikkialle. Jäsenvaltiot eivät takaa sitä, että sääntöjä noudatetaan, siis että rajavalvojat paikan päällä voisivat näitä sääntöjä noudattaa. Schengen-alue taas sen puolestaan vaikuttaa siltä, että tulee aina vaatimuksia siitä, mitä kaikkea voitaisiin tehdä, mutta todellisuudessa, käytännössä tapahtuu hyvin vähän tällä on seurauksia jäsenvaltioille. Nyt on vaikea nähdä, missä ovat puutteet, missä pitäisi vielä tehdä enemmän. Vai pitäisikö vain tehokkaammin panna täytäntöön olemassa olevat välineet? tehostaisiko se myös rajoilla työtä? Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa Romanin ja Bulgarian Schengenin liittymisestä. Tämähän on ikuinen kysymys. Komissio ja parlamentti ovat melko samaa mieltä tästä ja Henra Nissenin ymmärsin äsken niin, että hän toivoo, että pian jäsenvaltioissa jotakin muuttuu. En näe tätä ihan samalla tavalla, mutta ehkä teillä on konkreettisia syitä siihen, miksi hieman olette optimistinen sen suhteen, että jäsenvaltioiden kanta muuttuisi. Tää, tästä onkin hyvä palata teidän puheenvuoronne, herra Nielsen. Kiitos ja kiitos näistä kommenteista. Aloitan viimeisestä kohdasta. Valitettavasti en yrittänyt olla optimistinen, en yrittänyt kuulostaa optimistista Bulgarian romanin suhteen, yritin kuulostaa neutraalilta. Olisi hienoa, jos voisi olla optimistinen, mutta Tätä ei ole otettu ensi viikon oikeus- ja sisäasioiden neuvoston esityslistalle. Voimme vain toivoa, että seuraava puheenjohtaja valtio yrittää uudelleen löytää sopimuksen jäsenvaltioiden välillä. Muista kysymyksistä. Minun pitää tarkistaa muutama seikka ja sitten palata asiaan, nimittäin palautusdirektiivi Minun pitää tarkistaa, onko jo päästy siihen vaiheeseen, missä päätetään, että mitä jäsenvaltioita vastaan aloitetaan rikkomusmenettelyt. Ja sitten kiinni otot. Olemme tehneet tästä tutkimuksia myös FRAn kanssa. Näissä tutkimuksissa tunnistettiin parhaita käytäntöjä ja korostettiin sitä, missä jäsenvaltiossa on tapahtunut tällaisia tapauksia. Ehkä voimme nämä tiedot teillä vielä vali, va, välittää. Ja, ja sitten viisumivuoro, vastavuoroisuus, neuvottelut jatkuvat näiden, näiden maiden kanssa, siis näiden ja viiden jäsenvaltioiden kohdalla, joita, joissa näitä ilmoituksia vaaditaan. Ja sitten viimeiseksi meillä kyllä puuttuu usein tiedot paikan päältä. Se on haaste. Jos katsomme Schengen-alueen kokoa ja ulkorajojen määrää, niin on kyllä vaikea tietää, mitä itse asiassa tapahtuu jäsenvaltioissa, miten jäsenvaltiot arkipäivässä, arkipäiväisessä työssä noudattavat sääntöjä. Tarvitsemme konkreettisempia tietoja ja me teemme kyllä yhteistyötä virastojen kanssa. Yhteistyö Frontexin ja FRN kanssa on kyllä loistava tämän suhteen. Kiitos. Kiitos. Näin voimme päättää tämän keskustelun. No niin, kollegat. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys, mutta se on alun perin laitettu 12.15 alkamaan. No, jos nyt aloittaisin äänestyksen tässä vaiheessa, niin silloin siitä tulisi varmasti kyllä mellakka. Täällä pudistellaankin päätä salissa. Jotkut jäsenet tulevat ihan viime hetkellä paikan päälle 12.15. En, en, en tiedä nyt oikein, mitä tässä pitäisi tehdä. No, pidetään nyt lyhyt tauko. Tulkaa 12.14 tänne takaisin saliin. Aloitamme täsmällisesti vastustaako joku? Minusta olisi hienoa ottaa äänestys nyt käsittelyyn, mutta 12.15 oli sovittu etukäteen, joten pitää pitää sitä kiinni. Eli 14 yli 12 tänne takaisin, kiitos. No niin, hyvät kollegat. Äänestys alkaa, joten istutukaa paikalleen. Eli äänestämme päätöslauselmaesityksestä. Ensinnäkin, onko kaikilla äänestyskortti mukana? Äänestyskortti. Kiitos esille ja sinne äänestyslaitteeseen sisään. Ja, tai ensiksi istuta, istutukaakas istutukaapas. No niin. Eli hyvät kollegat, meillä on vain yksi äänestys tänään. Toinen äänestys lykättiin, sanoin tänään aluksi. Kaikki eivät ehkä olleet paikalle, mutta joka tapauksessa äänestämme nyt EUn sisäisen turvallisuuden strategian uudistamisesta, eli esitys. EUn sisäisen turvallisuuden strategian uudistamisesta. Tästä koordinaattorit päättivät 6. lokakuuta antaa suullisen kysymyksen komissiolle ja neuvostolle, ja keskustelu on suunniteltu joulukuun täysistuntoon. Jos tämä hyväksytään tämän, tänään, niin tämä annetaan täysistuntoon Liben esityksenä ja tarkoituksena nopeuttaa keskustelua sisäisen turvallisuuden strategian uudistamisesta. Kiitos kaikille kollegoille työstä tämän eteen. Ja nyt voimme aloittaa äänestämisen tekstistä. Tai Rova Winberg, olisiko täällä työnjärjestyspuheenvaara? Minä haluaisin tehdä suullisia tarkistuksia tässä. Sopiiko? Um, Voisitteko kertoa noista, or, noista suullisista tarkistuksista? Kertokaa siitä nyt. Ensin B-kohta, siihen lisäys seuraavasti muuttovirtojen kasvu ja radikalisoitunut nopea lisääntyminen, kuten myös uskonnolliset ääriliikkeet, kun tässä on yhteys myös EES ja virtojen välillä ja yli turvattomuuden välillä C-kohtaan. Muutos, jotta EU voisi saada aika kattavan strategian, niin siinä täytyy no, kunnioittaa kansallista toimivaltaa tietyillä politiikan lohkoilla, harjoittaa jäsenvaltioiden kesken yhteistyötä, luoda lisäarvoa toimenpiteen, joita EU-ssa hyväksytään varsinkin rajavalvonnassa, Vississä, Schengenissä ja ulkomaalaisten taistelijoiden kohdalla. Neljä kohdassa lisäys Ulkomaalaiset taistelijat ja sisäinen terrorismi, ihmiskauppa, lasten hyväksikäyttö. Neljä A. Muutos. Tunnustaa strategian EUssa, joka on epäonnistunut, vaan käsittää rauha ja turvallisuus kokonaisvaltaisesti ajatellaan turvallisuusuhkia alueilla, jotka ovat lähialueillamme, kuten myös maailmalla laajemmin. Parlamentti toteaa, että strategia on vaikuttanut siihen, että on tullut noidan kehää, että EUsta on lähtöisin terrorismin osallistuvia henkilöitä ja palavat tänne. Se vaikuttaa maahanmuuttovirtoihin takaisin EUn. Se on puolestaan johtanut siihen, että on sosiaalista syrjäytymistä siirtolaisuudessa ryhmien välillä ja sen jälkeen radikalisoitumista. Parlamentti toteaa, että ilman laajempaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden ja kolmansmaiden kanssa vaarana on EUn tulevaisuus, ettei päästä tästä noidan kehästä, vaan päinvastoin se pahentaa sitä. Viisi kohtaa muutos. Euroopan parlamentti on, anteeksi, Euroopan parlamentti on huomannut, että uskonnolliset ärlikyt ovat kasvamaan päin ja ulkomaalaisen taistelun rekrytointi on myös kasvava ilmiö, merkittävä uhka myös sekä ajatellaan EUn aluetta tai muita maita. Siksi kehotetaan, että komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin toimenpiteisiin, jotta voitaisiin käyttää mahdollisimman pitkälle nykyistä lainsäädäntöä niin, että voitaisiin estää ääriliikkeiden lisääntyminen ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa EU voisi yhteensovittaa sovittaa YK onkin toimintaa, EUn toimiin, niin edistetään uusia ehdotuksia, joita voitaisiin vastata tähän uhkaan EUn turvallisuudelle ja maailman turvallisuudelle. Y9 kohta lisäys. Parlamentti korostaa sitä, että Vastavuoroinen luottamus edellyttää vahvistamista yhteistyön lisäämiseksi jäsenvaltioiden ja komission kesken niin, että kunnioitetaan oikeusjärjestysten monimuotoisuutta EU-ssa. 11 kohta. Kohta 11 lisäys. Parlamentti on korostanut sitä, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa on sopeutettava huomioiden välineet ja tarkoitusperät yhteistyössä, jotta jäsenvaltiot, jotka ovat tällaisen uhan varassa, miettivät yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin maiden kesken, jotka ovat uhan alla ajatellen EU-maita tai kansalaisia, että meillä on räätälöityjä sopimuksia, jotka perustuvat erityistarpeisiin ja tilanteisiin. Mietitään myös kannanottoja ja valmiuksien kehittämistä niin, että vaaditaan tietoa. Parlamentti korostaa, että yhteensovittaminen ja yhteistyö ovat parhaimpia keinoja, kun odotetaan myös omien toimijoiden periaatteita ja toissijaisuutta. 13 pois. Kiitoksia puheenvuorosta. Miss Winberg, I mean... Rova Winberg, no... Säännön 169 mukaisesti onko vastalauseita äh, näihin suullisiin tarkistuksiin kautta puheeseen? Voisitteko nostaa käden ylös, jos käytämme näitä sääntöjä nyt tässä. Siis voisitko nostaa käden ylös. Yli neljä vastalausetta on, eli säännön 169 mukaisesti näitä suullisia tarkistuksia ei oteta huomioon. No niin, siirrymme äänestämään. Äänestys alkaa. Hoidamme tämän koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 38 puolesta ja 4 vastaan. Kiitos. Kiitos kollegat. Siinä kaikki.